Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. No niin, hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokouksemme. Kaikki kollegat eivät ole vielä paikalla, mutta ymmärrän, että EPPn vahvimmat voimat ovat tällä viikolla Palermossa. Viime viikolla demareitten vuoro oli olla tuolla matkoilla. No tämä poissaolo tietenkin helpottaa äänestämistä, mutta eipä niitä paljon tänään olekaan. Esityslista ei ole kovin rankka. Yritämme tietenkin käsitellä sen asian mukaisesti, mutta voipa olla, että kokous päättyy vähän aikaisemmin kuin oli tarkoitus ja näin voisimmekin heti tämän kokouksen jälkeen ja pitää koordinaattoreiden kokouksen Ja voimme käyttää tulkkeja kello 12.30 asti. Kohta yksi esityslistan hyväksyminen. Esityslistaan on joitakin muutoksia. Kohta yhdeksän herra Abadin lausunnosta on valmistelijan pyynnöstä lykätty 23.24.5. kokoukseen. Hän ei ole tänään todellakaan Brysselissä edes. Hän kuuluu näihin kollegoihin. Sitten kohdat 10 ja 11 Jutta Haugin eh, asiakirjoittaja Enisestä ja Emsasta käsiteltiin jo viime maanantai, tämän viikon maanantaina. Ja molempien osalta määräaika tarkistuksille on 16.5. kello 12 ja äänestämme 15. kesäkuuta. Sitten kohta seitsemän. Haglundin mietintö vihreästä kirjasta esittelijän pyynnöstä. Ehdotan, että lykkäämme sen seuraavaan kokoukseen. Sen sijaan meillä on kyllä paikalla edelleen tämä Haglundin lausunto yhteisöstä. Hän on täällä paikalla ja nökkää sen merkiksi, että hän haluaa, että asia käsitellään. Hyvä. Mikäli muita muutoksia ei ole, niin tervehdin tässä Raimeren Bögeä. Hän on EPPn merkittävin edustaja täällä tänään ja hän valitsi Brysselin Palermon sijaan tänään. Nous sommes sensibles. Bien. Pas... Panemme tämän merkille. Ei muita huomioita esityksestä on siis hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Kobu Newsissa teillä on nämä käytettävissä olevat kielet luoteltuna. Kuten tavan omaista, kokous välitetään internetin webstreamauksen kautta. Sitten kohta kolme. Vuoden 2012 talousarvioesityksen valmistelu ja neuvotteluvaltuudet kolmikantakokousta varten. Esittelijämme Francesca Balzani on laatinut mietintöluonnoksen ja ehdotan, että hän käyttää puheenvuoron mietintönsä esittelemiseksi. Francesca, ole hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. 24. komission jäsen Lewandowski esitteli komission talousarvioesityksen se tuli hyvin vaikealla hetkellä, koska 20. huhtikuuta oli juuri päivän jälkeen alkoi pääsiäisloma ja parlamentin toiminta keskeytyi. Kiitän sihteeristä. Olen, toten, että olen siis työstänyt tätä asiaa ilman keskustelua kollegoiden ja poliittisten ryhmien kanssa lomasta johtuen tänään. Siksi haluaisinkin korostaa lähinnä sitä, että tämä luonnos on tietenkin hyvin avoin kollegoiden ja ryhmien panoksille. Se olisi aivan keskeistä, että saisimme panoksia sisällön rikastuttamiseksi. Kyseessä on neuvotteluvaltuudet neuvotteluja varten. Ja täältä huomataan, että täältä puuttuu loppuosa jossa vedetään yhteen meidän ikään kuin punaiset linjamme eli synteettisessä muodossa parlamentin valtuudet neuvottelujen varten, joten todella toivoisin, että, että, tähän, että tämä viimeinen osa saataisiin aikaan niin, että kollegat osallistuvat tähän työhön. Ja toukokuussa sitten saamme tähän vielä tarkistuksia. Tämä on todellakin nyt asiakirja, jota minä pidän keskustelun avaamisena. Ja tämä loppuosa sitten laaditaan myöhemmin. Minun mielestäni sen tulisi olla hyvin tehokas ja synteettinen, jolla annettaisiin lopullinen ohjeistus neuvotteluja varten. Joitakin huomioita haluaisin esittää näistä kaikkein tärkeimpinä pitämistäni kohdista. Yksi keskeinen kohta, jota haluan korostaa, joka on mielestäni erityisen merkittävä, koskee sitä, että komissio on korostanut paljon strategia 2020 ja se on osoittanut, että komissio haluaisi ottaa huomioon pyyntömme, jonka mukaisesti nämä otetaan huomioon 43,5 prosenttia EU-budjetista meni, menisi tähän tarkoitukseen. Minun mielestäni on tärkeää toimia hyvin avoimesti. Näin lyhyesti todettuna se ei vielä sano paljon, kun annamme suuntaviivoja vuoden 2012 talousarvioksi parlamentti Tina, emme vielä vedonneet erityisesti ja strategian 2020, mutta vain joihinkin niin siihen sisältyviin tavoitteisiin, lähinnä työllisyyteen, kasvuun, tutkimukseen, kehitykseen, innovointiin, pk-yrityksiin, uusiin vihreisiin tekniikoihin. Joten näiden pohjalta on todella arvioitava vuonna 2020 2012 talousarvion mm, mm, budjettipainotuksia. Kun ajatellaan näitä lisäyksiä, täällä on yllättävä tieto koskien otsiketta 3a. Siinä ei ole niinkään strategisia mm, lisäyksiä, joihin olisi poliittisesti toivottu, vaan nämä ovat ikään kuin fysiologisia lisäyksiä, jotka on jo rahoitus, rahoituksellisen ohjelmakauden alusta asti otettu huomioon ohjelmakaudeksi 2007-2013. Meidän on pohdittava monia näistä valinnoista. Olisi jo välittömästi ryhdyttävä miettimään, minkälaisia poliittisia merkkejä haluamme, mihin haluamme todellista strategista lisäystä, mikä menisi pidemmälle kuin alkuperäinen ohjelmasuunnittelu kaudeksi 2007-2013. Sitten asioita meidän on pohdittava koskee inflaatiota. 2,7 prosentin inflaatio hyvin voimakkaasti vaikuttaa sitoumuksiin ja maksuihin. 3,7 prosentin lisäys sitoumuksissa niin vähennettynä inflaatiolla 2,7 prosenttia jättää meille vain 1 prosentin ja myös maksuihin 4,9 prosenttia vähentyy 2,2 prosenttiin inflaation kautta. Maksuista pitäisi harkita eräs tärkeää tietoa. 80 prosenttia budjetista on jäsenvaltioiden kanssa yhdessä hallinnointi hallinnoituja maksut eivät ole ainoastaan keskeinen tekijä eurooppalaisten ohjelmien täytäntöpanossa, vaan se on myös aina tapa vähentää ralleja maksamatta olevia määriä. Ottaen huomioon, että komissiolla, komissio on varmasti ottanut huomioon jäsenvaltioiden arviot koskien maksujen tasoa. On sanottava, että maksujen tasojen osalta meidän on valmistauduttava siihen, että vähennyksiä ei voida hyväksyä. Että voisimme mm, tehokkaasti toteuttaa talousarviota. Edelleen koskien tätä talousarvion uudelleen tarkistelua, niin ettei tarkastella ainoastaan talousarviota 2012, vaan laajemmin ohjelmakautta olisi todella pohdittava näitä poliittisia valintoja, joita se heijastelee. Ja tässä mielessä haluaisin viitata asioihin, jotka olemme nyt kohdassa 16-18, koska jos katsomme millaisia lisäyksiä täällä on tehty ja eh, vertaamme niitä rahoitusnäkymiä, niin no, havaitsemme, että täällä on monia strat- eh, Eurooppa 2020 strategialle tärkeitä asioita, kuten seitsemäs puiteohjelma, Progress, Marco Polo, Galileo, kaikki nämä ohjelmat eh, laskevat vuoden 2013 jälkeen. On myös muita tärkeitä äh, ohjelmia, kuten CIP, liikenneverkostot, Lifelong Learning, Erasmus ja niin edelleen. Nämä ovat hyvin vaatimattomia. Ei edes 5 prosentin nousua saavuteta äh, toimielinten välisen sopimuksen kohdan 37 mukaisesti. Suurin osa tästä äh, otsakkeen 1a noususta jossa maksuihin 8 prosenttia on aivan matemaattisesti laskettu 750 miljoonaa ITERille, kuitenkin mitä sopimusta ei vielä ole. 100 miljoonaa otetaan pois seitsemästä puiteohjelmasta ja siihen on vielä lisättävä 64 miljoonaa leikkauksia. Nämä ovat hyvin arkaluontoisia poliittisesti nämä toteamukset, koska urheilun ja energian Ensiksi nämä kuuluvat uusiin toimivaltuuksiin ja meidän on niiden osalta vastattava tärkeisiin haasteisiin. Olisi ollut siis hyvin tärkeää saada lisää varoja tutkimukselle ja riippumattomalle automu, energia-autonomialle ja, ja energia-alan ohjelmien tukemiselle. Kuten arvioinkin, täällä on nämä otsakke 3a budjettikohdat, jotka koskevat maahanmuuttoja, kolmessa neljästä tehdään lisäyksiä, mutta, mutta ei niinkään hätää, ohjelmien kannalta, vaan, vaan muutoin. Missä määrin pakolaisrahasto ei saa lisäystä. Se olisi ollut varmasti hyödyllistä vastauksena Välimeren hätätilanteeseen, ei myöskään viitata Frontexin rahoitukseen otsake 3b osalta valitettavasti ei ole mitään budjettikohtia urheilun rahoittamiseksi, joka kuuluu nyt toimivaltuuksimme. Sitä olisi korostettava sitten otsakkeessa neljä marginaalien kaksinkertaistuu rahoitusnäkymiin verrattuna muista ohjelmista on nyt otettu tähän varoja. Tämä otsake on hyvin arkaluntainen nyt, kun Välimerellä on uusia haasteita ja poliittisesti sen alueen, merkit, sen alueen merkitys kasvaa. Meidän olisi korostettava niitä tavoitteita, joita meillä on tällä alueella erityisesti ensi vuonna. Sitten otsake 5 Viime vuonnakin jo totesimme että meidän on pidettävä kiinni siitä, että säästöjen kautta ei vaikeuteta ohjelmien toimivuutta. Säästöjä, säästöt ovat ehkä näennäisesti hallintoon liittyviä, mutta niiden ei pitäisi vaikuttaa ohjelmien toimivuuteen. Käsitin, että 24. keskustelusta nousi se pyyntö, että kiinnitettäisiin erityistä huomiota Euroopan kouluihin edelleen. Kun säästöjä tehdään, on pyrittävä tehokkaisen verovarojen käyttöön, mutta on vältettävä se, että strategisista tarkoituksista poistetaan varoja ja näin menetetään mahdollisuuksia lisätä kapasiteettia ja toimintakykyisyyttä. Kiitoksia. Francesca, pour votre rapport écrit et... Kiitoksia Francesca tästä hyvin selkeästi esityksestä. Ensimmäinen puheenvuoron pyyntäjä, herra Bokros. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on peruslaitoinen ongelma mietinnön suhteen sekä sen sisällön sekä sen taktisen että strategisen ulottuvuuden osalta. Mitä tulee strategiaan? Minusta on välttämätöntä tunnustaa, että kysymys on suuresta läpimurrosta Euroopan komission kannalta katsottuna. He esittävät 4,9 prosentin kasvua budjettiin kokonaisuudessaan ensi vuodelle. Olen täysin yhtä mieltä monista asioista, jotka Francesca mainitsi. Poliittiset ja taloudelliset prioriteetit, poliittiset parlamentista, taloudelliset komissiosta, ne eivät heijastu hyvin täsmällisesti eri luvuista ja budjetin rakenteesta, ajatellen sitä, mitä Euroopan komissio esitti. Kuitenkaan ei ole hyväksyttävää, että me kaikissa tapauksissa toteaisimme, että on valitettavaa, ettei kasvu ole suurempaa. Koko asiakirja on täynnä valittelua. On ainakin 30 kohtaa, jossa sanotaan selvästi, että me pahoittelemme sitä, että oli enemmän kasvua, enemmän kasvua, enemmän kasvua. Eikä ole ainoatakaan lausetta, jossa toteaisimme, että tehdäänpä enemmän leikkauksia – olepa rehellisiä. Me olemme tyytyväisiä joulukuuhun mennessä, jos saadaan 4,9 prosentin kasvu. Sellaista ei tule. Voin vakuuttaa kaikille, että joulukuuhun mennessä olemme tyytyväisiä kolmenkin prosenttiin, koska sitä neuvosto pitää mielessään jopa vähempääkin. Kuitenkin on hyvä katsoa, miten tilanne tulee etenemään. Mitä tulee sitten perusteluihin? Ne ovat täysin epäjohdonmukaisia monilla alueilla. Esimerkiksi kohta viisi. Jos perustellaan asiaa sillä, että ei ole mitään järkeä pienentää EUn budjettia, koska sillä ei ole mitään tekemistä syntyneisiin valtaisiin kansallisiin velkoihin 27 jäsenvaltiossa, ei ole johdonmukaista. Ei sillä ole yhteyttä siihen. Meidät ole varovaisia kaikissa budjeteissa, ei siksi, että kysymys on pienistä budjeteista, vaan siksi, että me olemme kuitenkin tilvelvollisia veronmaksajille myös niistä rahoista, joita käytetään. Siitä olen vastuussa siitä, että rahat käytetään tehokkaalla tavalla ja, ja että perustella jotakin asiaa sillä, että ei pidä tehdä leikkauksia, jos ajatellaan kokonaisvelkaa, on minusta huono argumentti. Meidän ei pitäisi toimia näin. Päinvastoin kun on olemassa näin valtaisat velat kansallisissa budjeteissa ja yleisellä julkisella sektorilla ylipäätään jäsenvaltiossa, meillä on lisäsyy olla varovaisempia ja käydä lävitse kohta kohdalta koko budjetti ja jopa ehdottaa, kuten Francesca sanoi, korotuksia, mutta joskus myös, kuten minä korostaisin, myöskin leikkauksia. Ja en todellakaan ymmärrä, miksi me ehdotamme, että joitakin kohtia kasvatetaan. Ja lopuksi, taktisesti. Jos ottaa huomioon sen, miten budjettineuvottelut ovat tai toteutuvat viime vuonna, kaikki muistamme, että kysymys oli aika tiukasta asiasta. aikaa join tapahtumien kulkuneuvottelussa oli jopa traagista. Minusta tällä kertaa tilanne ei tule olemaan yhtään helpompi. On meidän etumme mukaista nähdä, että komissio on meidän puolella, eikä neuvoston puolella. Tällä asiakirjalla me vieraannutamme komission sen sijaan, että vetäisimme sen omalle puolellemme. Merci mon cher collègue. Göran Färm. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset Francesca Balzanille. Mielestäni hän on tehnyt hyvin rakentavaa työtä tässä mietinnössä. Herra Pokrosille, katsotaan nyt todellisuutta. Se, mitä vuosien ajan on tapahtunut, on se, että EUn budjetti on pienentynyt suhteessa Euroopan talouteen huolimatta siitä, että jäsenvaltiot itse ovat asettaneet meille uusia tavoitteita ja ohjelmia budjettia rasittamaan. Ei unohdeta sitä. Mielestäni Bokros ei kuvaa oikein todellisuutta. Itse asiassa on uusia ohjelmia ja uusia politiikkoja äh, laitettu saman enimmäismäärän, laitettu enimmäismäärän alle, joka antaa, mikä antaa säästöjä, eli kuva ei ole oikea. Täytyy muistaa, että kun, että kun myöskin lähestytään neuvostoa, niin komissio on hyvin järkevä lähestymistavan omaksunut 4,9 prosenttia, mutta kasvua Mutta poliittiset päätökset, jotka on tehty jo monista ohjelmista, niiden olisi pitänyt johtaa siihen johtopäätökseen, että olisi pitänyt mennä pidemmällekin. Koska meillä on poliittisia sitoumuksia, olemme tehneet lupauksia pelkästään jäsenvaltioille, vaan myös alueille, paikallisille viranomaisille, monille tärkeille talouden tekijöille Euroopassa. Jos leikataan enemmän kuin mitä komissio on ehdottanut, ei olisi hyödyllistä kaikille jäsenvaltioille. Kuten Pokros sanoi, ei ollenkaan. Se olisi hyödyllistä harvoille jäsenvaltioille, mutta useimpia se eh, haittaisi, jos leikattaisiin enemmän, koska me annamme panoksen todellakin jäsenvaltioiden budjetteihin rakentavalla tavalla. Olen melko varma, että voimme parantaa eh, rahankäytön laatua siellä ja täällä, se on varma, mutta ei unohdeta että se mistä maksamme on se, että annamme panoksen elpymisen kriisin jälkeen, ja se on se pääkohta, jota Francesca Balzani yrittää tässä painottaa. Sen vuoksi pitäisi painostaa neuvostoa, jotta se vastaisi tähän haasteeseen. Mitä he haluavat meidän tekevän? He ovat lisänneet monia tehtäviä EUlle, 2020 tavoitteet, Lissabonin sopimuksen tarpeet. Mitä he haluavat meidän tekevän? Mielestäni Täytyy päästä strategiseen keskusteluun prioriteeteista, erityisesti siitä, mikä osa voi olla Euroopan unionin budjetilla eh, talouden elpymisessä, ja sillä voi olla tärkeä ja rakentava osa, kuten myös meillä, ja siinä meidän pitäisi kehittää strategiamme. Sen lisäksi otsake neljä on päähuolenaiheeni. Kaikki olemme varmaan sitä mieltä, että meillä on paljon uusia tarpeita, erityisesti naapuruspolitiikassa ja erityisesti Välimeren eteläpuolella emme tiedä vielä kovin tarkasti, miten paljon komissio tekee uusia ehdotuksia, uusia tiedonantoja, uusia korjaavia kirjelmiä. mutta mitä he nyt jo ehdottavat on, että pitäisi rahoittaa joitakin näitä prioriteetteja niin, että leikataan kehitysohjelmia, niin, että leikataan IPA-ohjelmaa, liittymistä edeltävää ohjelmaa, enkä todellakaan ole samaa mieltä tästä. Nämä ovat tärkeitä poliittisia prioriteetteja meille. Mielestäni se ei ole oikea tapa leikata sillä vähennetään mahdollisuuksiamme osallistua vuosituhattavoitteiden täyttämiseen, vähennetään mahdollisuuksia antaa panos EUn laajentumiseen ja sillä tavalla rahoittaa uusia prioriteetteja Välimeren alueella. Mielestäni se on oikea tapa edetä. He perustelevat tämän sanomalla, että ainakin osittain joissakin DCI-ohjelmissa on, ja IPA-ohjelmissa on huono toimeenpanotaso. Se saattaa olla totta, mutta se ei ole syy leikkauksille, koska se on silti poliittinen prioriteetti. Eli se, mitä, se pitää, mitä pitäisi tehdä, on toimeenpanoa parantaa. Ja se on todellakin tärkeää. Ja pyrkiä siinä parannuksia. Tässä tapauksessa olen myös vähän huolestunut joistakin näistä leikkauksista otsakkeessa viisi, koska jos hallinto leikataan liikaa, niin estämme mahdollisuuksiamme parantaa toimeenpanoa. Tarvitsemme henkilökuntaa, jotta voimme toimeenpanoa parantaa ja unohdeta sitä. Olen aika vakuuttunut, että voimme olla tehokkaampia ja niin edelleen, mutta siltikin ajatellaan sitä, mitä prioriteettimme ovat. Tämä on lyhytnäköinen tapa rahoittaa, jos otetaan huomioon sekin, mitä Välimerellä tapahtuu, jos IPA ja DC-ohjelmia leikataan. Ihan sitten johtopäätöksenä Francesca on tehnyt erittäin hyvän mietinnön. Se, mitä täytyy tehdä, sanoisin, että lisätään kohtia loppuun siitä, koska tämä, tällä mietinnöllä on kahtalainen tehtävä. Toisaalta yleensä käsitellään budjettiesitystä ja asetetaan prioriteetteja niin edelleen, mutta toiseksi se on myös mandaatti kolmikantaneuvotteluille. Ja tässä pitäisi pyrkiä yksilöimään se, että onko jotain sellaista, jota todennäköisesti voidaan siis saavuttaa kolmikantaneuvotteluissa. Yleensähän kolmikantaneuvottelut eivät ole, ole kovin rakentavat. Silloin kun minä olin budjettiesittelijänä kuitenkin kymmenen vuotta sitten 2003 budjetista, kun itse asiassa ratkaistiin heinäkuun trilogissa monia tusinoittain ongelmia, mutta se oli yksittäistapaus. Mutta yritetään nyt ainakin. Yksilöidään edes joitakin tehtäviä, joissa ehkä voitaisiin yrittää päästä jonnekin heinäkuun kolmikantaneuvotteluissa. Bien, merci Göran. Et donc nous retenons... Kiitoksia Tällä kertaa vahvistamme tavoitteeksemme sen, että olemme yhtä tehokkaita kolmikanta neuvottelussa, kun olimme esittelijän asioista myös vuonna 2003. Sitten herra Haaklund, liberaaliryhmä. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että haluaisimme välttää sitä, mm, mitä tapahtui viime joulukuussa. Pitää tulla hyvin varovaisia, mitä toteamme näissä asiakirjoissa. Yleisesti sanoisin, että Sunnin osa asiakirjasta on hyvä ja haluan kiittää esittelijää asiakirjasta. Samaan aikaan on ajateltava myös sitä, mitä me olemme ajamassa eteenpäin ja mitä viestejä asiakirja välittää eteenpäin. Ajattelen viime joulukuun tilannetta. Tässä täytyy löytää tasapaino sen välillä, mitä herra Bakros Bokros esittää ja mitä esittelijä esittää, koska jos emme onnistu siinä, ajattelen myös eräiden jäsenvaltioiden reaktioita komission esitykseen ennen pääsiäistä, tilanne ei tule olemaan helppo. Olisi parempi välttää tätä, pitäen mielessä myös se, että olemme neuvottelemassa myös monivuotisista rahoituskehyksistä. Minulla olisi kysymys Francescalle, joka koskee kohtaa kuusi, jossa hän puhuu inflaatioasteesta, joka on arvioitu 2,7 prosentiksi. Onko kysymys Eurostatin arviosta vai mihin tämä luku perustuu? Jos nämä luvut osoittautuisivat vääriksi, se totta kai vaikuttaisi koko skenaarioon. Mitä tulee kohtaan 12? Minä pidän hyvänä sitä, että komissio on myös yrittänyt löytää kielteisiä prioriteetteja, mikä on aika kielteinen termi. Me puhumme varojen uudelleen eh, siirtämisestä, mikä on aika normaalia eh, budjettisuunnittelussa, että varoja siirretään kohdalta toiselle sen sijaan, että vain pyydetään sen lisää rahaa. Tämä on jotakin, mitä olemme ajanneet aiemminkin, että varoja pitäisi siirtää kohdista toiseen. Tätä komissio on pyrkinyt tekemään, eikä minun, minun mielestäni meidän pitäisi todeta, että pidämme sitä hyvänä. Mitä Jöran sanoi, saattaa olla sitä, että varoja siirretään kohdassa toiselle jotkin ryhmät eivät kenties ole siihen kovin tyytyväisiä, mutta olisin kuitenkin sitä mieltä, että olisin myötämielinen joidenkin asioiden suhteen, jotka ei ole esille, mutta se, että eh, sanotaan ei tälle, niin se on huonoa kehitystä. Kohta 17, jossa puhutaan 5 prosentin joustavuudesta. Onko Francesca, onko meidän mitään raho- lukuja siitä, ajattelee monipuolisia rahoituskehyksiä, miten paljon tämä voisi olla kaikkien ohjelmien kannalta, koska se voisi olla mielenkiintoinen tieto, ajattelen neuvotteluja, jotka ovat edessämme. Tämä olisi siis toinen kysymykseni. Ja sitten vielä pieni kommentti, johon palaan sitten, kun tulemme mielipiteeseen lausuntoon, joka tulen esittämään teille, joka liittyy ITERiin. Niin. Muutama viik- kaksi viikkoa sitten komissio esitteli meille ajatuksensa budjettia varten ensi vuodeksi, jos katsoo varoja, jotka on osoitettu tutkimukselle. Ja kun katsoo ensimmäistä kertaa näitä lukuja, kaikki näyttää hyvältä. Mutta jos vähentää varat, jotka käytetään ITERin ongelmiin, ei jääkään itse asiassa rahaa tutkimukseen, joten kasvu näyttää hyvältä paperilla, mutta kun se on pääasiassa ITERistä ja siihen liittyvistä ongelmista, ja kun olen erityisen kriittinen koko järjestely, joka koskee ITERiä, en ole kovinkaan tyytyväinen. Tarkastelemme asiaa uudestaan, kun esittelen teille lausuntoluonnokseni, mutta olisi hyvä, jos tämä asiakirja olisi johdonmukainen lausunnon kanssa. Ja minusta kohta 20 jossa puhutaan ITERistä, on menossa samaan suuntaan. Meidän täytyy pitää mielessämme myös se, että paljon varoja palaa takaisin jäsenvaltioille varoja, jotka eivät käyttämättä viime vuonna, itse asiassa valtava summa rahaa. Ja aivan spontaanisti toteaisin, että vaikka tiedän, että olemassa hyviä teknisiä perusteluja sille, miksi varoja ei voida käyttää ITERin rahoittamiseen poliittisesti, nämä varat minusta pitäisi käyttää ITERin rahoittamiseen sen sijaan, että puiteohjelma seitsemää ruvetaan nakertamaan. Minä palaan tähän asiaan myöhemmin, mutta se mitä me nyt sanomme ITERistä, meidän pitäisi olla hyvin tiukkoja siinä. Kysymys ole pelkästään asiasta sinänsä, vaan kysymys on myöskin huonosta rahoitussuunnittelusta, jota komissio on tehnyt, ja komissio ei ottanut lainkaan huomioon sitä, että monissa tapauksissa olemme todenneet, että emme hyväksy ITER-ratkaisua, jota komissio on ajanut. Ja nyt emme ole kuitenkaan tähän mennessä nähneet mitään muutoksia komission suunnitelmissa ITER-ongelmien rahoittamiseen. En ole ollenkaan tyytyväinen tähän. Mutta tämä ei sinänsä koske siis mietintöä, vaan sitä, miten tätä kysymystä on käsitelty. Yleisesti ottaen löydämme tästä varmastikin yhteistä perustaa. Muutama pieni muokkaus kuitenkin voisi olla hyväksi. Kollega Madame Andreasen. Kiitoksia sitten Rova Andreasen. Thank you, Chair, and thanks. Kiitoksia puheenjohtaja kiitos esittäjälle hänen mietinnöstään. Haluan tukea herra Pokrosin esittämiä kommentteja, joten en niitä toista. Mielestäni ainoa asia, että kolmen prosentin kasvuodotus häneltä on aika korkea. Muutama kommentti. Ensimmäinen kommentti on se, että en pidä argumentista, että miten rallit esitetään. Ne eivät esitä riskiä siitä, että ei voida pitää kiinni sitoumuksista, joita on tehty, mutta sen sijaan, että osoitetaan, että jäsenvaltiot eivät pysty toimeenpanemaan ja käyttämään määrärahoja ohjelmiin ja tämä on asia, jonka pitäisi olla ensimmäinen asia, jota mietitään, kun budjettia valmistellaan. Sitä ei ole otettu mielestäni huomioon ja sitä on vääristelty dramaattisesti. Toinen asia, jonka haluaisin sanoa, että minulle mietintö yleisellä tasolla on irrallaan todellisuudesta. Ja nyt vi- viittaan kohtaan 53. Miten esittelijä voi kritisoida sitä, että komissio päätti, että se ei ota mitään ohjelmia, jotka liittyvät urheiluun mukaan? No, sori nyt kaverit, mutta urheilu ei ole prioriteetti kriisin aikana EUlle. niin mielestäni tämä budjettiesitys on tämän vuoksi, se ei ole kovin realistinen. Helga Trypöl. Kiitoksia sitten Helga Trypöl. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Francescalle tehdystä työstä. Hänen arvionsa on, että esitetty maksumäärärahojen taso, jota komissio on esittänyt, tai jota sen Lewandowski on esittänyt, on plus 4,9 prosenttia, ja että se heijastelee pelkkää minimiä, ajattelen aiempien vuosien sitoumuksia. Haluaisin korostaa, tiedän, että tässä on olemassa tiettyjä konflikteja eri parlamentin ryhmien välillä. Toisaalta kuitenkin me tunnemme Lewandowskin ja tiedämme, että hän on hyvin varovainen henkilö näitä kysymyksiä käsitellessään silloin, kun on kysymyksiä budjetin kor- korottamisesta. Ja tämä selvästi heijastelee myös sitä, että komissio ja komissio, komission jäsenten kollegio toteaa, että kun ajatellaan kaikki on jo sidottu ja päätetty, että jos ylipäätään haluaa tehdä, mitä pitäisi tehdä, koska neuvoston ja parlamentin välillä asioista on päätetty, tarvitaan tuo määrä rahaa. Tästä syystä parlamentin rooli ei ole nyt mennä neuvoston linjalle, puhua kolmesta prosentista tai jopa vähemmästä, kun rouva Andreas sen totesi. Minusta meidän roolimme on puhua sen puolesta, että ajamme eurooppalaisia Euroopan myönteisiä intressejä, ajatellen niitä varoja, joita tarvitaan niiden poliitikkojen toteuttamiseen, joista on päätetty, joita minä pitäisin hyvänä sitä lähestymistapaa, jonka Francesca on ottanut, ja myöskin niiden ryhmien kantaa tukisin, jotka tässä talossa puolustavat tätä. Ei ole suinkaan syytä nyt palata takaisin komissio, neuvoston kantaan, koska se merkitsee sitä, että me luovuttaisimme, me emme puolustaisi enää intressejämme, emme omia poliitikkojamme, politiikkojamme, ja jotta saisimme parempia tuloksia kansalaisille, meidän täytyy toimia tällä tavoin. Tiedän, että tämä on vaikeaa, me kaikki tiedämme sen, mutta jos me luovutamme nyt, se olisi strateginen virhe. Mutta kun nyt sitten tulemme prioriteetteihin. Tämän talon vihreänä jäsenenä me, me en halua puolustaa maksimäärähojen tasoa, jos ne eivät ole tiettyihin tavoitteisiin, ja se, että siirtäisin varoja kestävyyteen ja enemmän ekologiseen suuntaan ja sosiaaliseen yhteenkulmiseen on tärkeää. Tietysti on varoja, joita tuhlataan tavalla, josta me emme pidä, mutta me haluaisimme käyttää varoja, jotta ajettaisiin kestävämpää politiikkaa. Arviona Franciscan esityksistä sanoisin, että hän sisällyttää paljon hyviä tavoitteita ja EU 2020 tavoitteita – ja jotakin tällaisesta muutosajattelusta, joka johtuu ilmastonmuutoksesta, energiatehokkuudesta, uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisestä. Jotkin näistä lähestymistavoista puuttuvat otsakkeesta 1b. Sielläkin voitaisiin toimia hiukan paremmin näiden puolesta. Mutta nyt tulevat sitten kriittiset kommenttini, joita pahoittelen kovasti. Tämä liittyy hiukan siihen, mitä Karl Haglund jo totesi. Täältä puuttuu kaikki arvostelu komission ydinvoimaa ajavaa budjettipolitiikkaa kohtaan ja se, että rahoitetaan ydinalaan liittyvää toimintaa sen sijaan, että toiminta olisi enemmän tulevaisuuteen suuntautuvia uusiutuvia energialähteitä edistävää. Tämä on epätasapainoinen lähestymistapa ja ITERin vuoksi komissio joutuu nyt tekemään leikkauksia myöskin tutkimukseen, joka koskee muuta kuin ydinenergiaa ja tämä on aivan väärä lähestymistapa. Jos me haluamme saada aikaan tällaista muutoksen politiikkaa, ja tästä syystä arvostelen Franciskan mietintöä, mutta yleisesti ottaen me tuemme mietintöä. Kiitos. Merci Elga. Kiitoksia. Elga sitten Derek Vaughan. Yeah, uh, thank you, Chair. Could I uh, welcome the report by... Puheenjohtaja, pitäisin hyvänä esittelijän mietintö. Hänellä on vaikea tehtävä tällaisen mietinnön kirjoittamisessa tällaisina, tällaisissa vaikeissa rahoitusolosuhteissa, koska tiedämme, mitä ehdottoma nousu tarkoittaa ja mitä sitten jäsenvaltiot ja neuvostossa olevat jäsenvaltiot, miten ne sitten aikovat keskittyä pelkästään otsakkeessa tapahtuneisiin nousuihin. Noiden monien jäsenvaltioiden reaktiot on jo nähty Monet trilogiin menevät jäsenvaltiot haluavat jäädyttämistä, jotkut vain 2,7 prosentin inflaatiokorotuksen. Mutta, vaikka, mutta varmaan harvat hyväksyisivät 4,9 prosentin lopun. Eli mikä taktiikka, mitä taktiikkaa käytetään parlamenttina, se olisi minulle tärkeä kysymys myös, mikä on taktiikka budjettivaliokuntana meillä. Miten pitkälle mennään 4,9 prosentin äh, puolustamisessa, jos siihen mennään, miten, mitä välineitä siihen meillä sitten on, jos haluamme hyväksyä leikkauksia, täytyy päättää, että mitä leikkauksia haluamme hyväksyä. Sanommeko komissiolle esimerkiksi, että jos leikkauksia pitää tehdä, ne pitää tehdä kauttalinjan, kuten viime vuonna komissio teki, vai sanommeko, että pitää olla prioriteetteja ja rahoitus pitäisi mennä prioriteetteihin ja leikkaukset siellä, missä on ehkä vähemmän tärkeitä hankkeita tulevaisuuden kannalta. Oma näkökantani on se, että pitäisi katsoa prioriteetteja. Mielestäni ei voida hyväksyä sitä, että leikataan kauttaliinen juustohöylällä koska on ohjelmia, jotka ovat paljon tärkeämpiä kuin toiset. Ja tätä taktiikkaa pitäisi noudattaa. Toinen asia pitäisi äh, olla se, että katsotaan joitakin huolenaiheita komission ehdotuksista. Esimerkiksi komissio jälleen kerran ehdottaa 100 miljoonan euron leikkausta Palestiinan asiaan. Nyt kun siellä näyttää olevan sovintoprosessin kautta tiettyä kehitystä, niin enemmänhän siellä pitäisi tukea. Se on tärkeä myös rauhan kannalta Lähi-idässä. Eli ei 100 miljoonalla leikata Palestinan budjettia. Mielestäni komissiolta on myös virhe, että ei esitetä rahoitusta uusiin aiheisiin urheilu esimerkiksi, jos halutaan kompetenssia urheilussa, meidän pilässä niin sitä pitäisi olla, koska urheilu hyödyttää niin monia ihmisiä niin monilla eri tavoilla niin täytyy olla budjettia rahoittaa urheiluhankkeita. Nyt on rahoitettu pilottihankkeita, mutta sekin nyt loppuu, eikä sitä korvata millään. Jos on uusia vastuita unionina, toimivaltuuksia, niin niillä pitää myöskin sitten olla rahoitusta. Pääpointtini on se, että parlamenttinen ja valiokuntana meidän, meillä pitäisi olla yleistrategia, keskustella prioriteeteista ja mikä me on keskusteluissa, kolmikantaneuvotteluissa ja tulevissa budjettisovitteluissa. Kiitoksia. Eles. Kiitoksia sitten James Ellis. Oh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kolme kohtaa. Ensinnäkin, mitä minä kaipaan tässä keskustelussa arviona siitä, missä me olemme kokonaisuudessaan rahoituksen osalta Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Jos luemme siitä, mitä Yhdysvalloissa nyt tapahtuu, kun on valtaisia velkoja ja velkakatto joudutaan korottamaan, ja silloin toteaa, että kysymys on syvästi poliittisesta kysymyksestä – monissa jäsenvaltioissakin, joilla on valtaisa velkataso. Ja huomaamme, miten kiinalaiset sitten poimivat näitä eurovelkakirjoja, jokovelkakirjoja rahoittaakseen talouttamme, mutta tämä euro 2020, haluammeko todellakin, että kiinalaiset rahoittavat velkamme? Haluammeko päästä eroon veloistamme ja katsoa sitä, miten voimme saada takaisin rahoituksen terveään tilaan? Me emme voi katsoa, että EU-budjetti olisi poikkeus tästä verrattuna kansallisiin budjetteihin. Tältä kannalta katsottuna lähestyy asia hiukan eri tavalla sitoumuksista, joihin on menty. Monilla hallituksilla on sitoumuksia, mutta ovat leikanneet niitä, koska niillä ei ole rahaa. Huomaan, että se mitä me pitäisi tehdä täälläkin, kun me puhumme tästä budjetista, meillä on sitoumuksia aivan totta. Näemme, että niitä on edessä jokaisella, jokaisen osakkeen osalta. Raskaiden hyvää työtä on katsottu, mitä haasteita on, joka täytyy kohdata, mutta voidaan kysyä, onko rahaa, koska itse asiassa minusta meillä ei ole rahaa. Siksi ensimmäisen kerran komissio aloittaa tekemällä leikkauksia tiettyihin budjettikohtiin ja meidän pitää reagoida siihen. Kysymys, joka sitten nousee, on toinen kommentti, niin on se, miten tämä tehdään. Mitä minä kaipaan esittelijän esityksestä on työasiakirjoja pääaiheista, jotka helpottaisivat meitä budjettivaliokunnassa ymmärtämään, mitä olemme tekemässä. Ja tässä on kaksi asiakirjaa, joihin haluaisin ensinnäkin tarttua Jöran Förmin kannalta. Ensinnäkin strategiset tavoitteet, mitä ne ovat? No, saamme sen käsityksen, että kaikki on prioriteetti. Ja herra Pogroskin mainitsi asioita. Meillä on paljon valittelua. Valittelemme erinäisiä asioita, mutta pitää sanoa, jotka haluamme parlamenttina tehdä. Ja ne asiat, joissa täytyy hyväksyä se, että joudutaan tekemään leikkauksia. Me emme voi hyväksyä tässä valikunnassa, kuten olen näin viime vuosien aikana, että olemme vain välittäneet kaikkea eteenpäin, kaikki valiokunnat tehneet esityksiä, on sisällyttäneet kaiken vaatimuksiin. Meidän täytyy tässä valiokunnassa katsoa, mitä ovat budjetin prioriteetit. Se on meidän tehtävämme. Meidän, me voimme sanoa, meillä on näin ja näin paljon rahaa, nämä ovat prioriteetit, joita esitämme. Ja minusta meidän pitää saattaa keskustelu korkeammalle tasolle ja ottaa huomioon 2020. Me emme voi vain aikaan sekannusta niin kuin viime vuonna, jossa puheenjohtajavaltiolla toisella puolella ja budjettivaliokunta toisella puolella meidän pitää katsoa, mistä rahat tulevat, mihin ne menevät 2012. Meidän pitää olla strategisia prioriteetteja, mihin rahat menevät, joten mitä minä haluaisin nähdä on asia, työasiakirja, ehkä koordinaattorissa voivat antaa hiukan suuntaa tähän keskusteluun, oh, jota se ohjaisi valiokuntaa siihen, että me pohtisimme asioita strategisesti. Toinen asiakirja, jota kaipaan, ja joka on jo mainittu täällä, mutta jota ehkä selvästi on negatiiviset prioriteetit. Tämä nähtiin suuntaviivoissa, näistä, että me olemme etsineet negatiivisia prioriteetteja, mutta mitä tässä asiakirjassa edessämme on, me haluaisimme, että komissio selkeyttää asiaa, mutta miten, miten heikkoja me tai oikein olla? Milloin me ryhtyä omaan työhömme parlamentin esinä, koska me tulemme hyväksymään varojen käytön? Me haluamme sanoa, että mitä ovat ne prioriteetit, joihin me haluamme tehdä leikkauksia. En huomaa, että täällä mitään ponnisteluja siinä, että meidän johtomme pyrkisi <clears throat> määrittämään tätä. Pitää olla rohkeutta leikkauksia, silloin, kun me tiedämme, että hankkeet eivät toimi kunnolla. Merci James. Monsieur Kozlik. Kiitoksia James. Sitten herra Kozlik. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa poučil minulý rok, v roku, keď sme tvorili rozpočet na rok. Oppisin läksyt viime vuodesta. 2011 budjettia siis käsiteltiin, niin silloin parlamentti halusi 6 prosentin kasvun saada läpi. Slovakian tiedotusvälineessä oli silloin, että tämän Euroopan parlamentin jäsenten toimi. Sitä kuvailtiin niin, että jäsenet olivat hulluja. Tämä viittaa siihen. Ja itse asiassa haluaisin tässä Lajos Pokrosin mielipidettä tukea. Tämä viittaa siihen, että on myös poliittinen taso, ei pelkästään asiataso. Kyse on siis siitä, että Euroopan parlamentissa on yli 700 jäsentä ja jokaisella on oma käsityksensä prioriteeteista. Jokainen haluaa saada omansa läpi ja meillä on sitten vaikeuksia kuitenkin löytää niitä paikkoja, joista voidaan leikata. On tietty 3 prosentin enimmäismäärä kulujen lisäämiselle. Ja se on raja, jossa budjettiin vuodelle 2012 täytyy kehittyä. Tietysti kansalaiset mielellään kuulevat siitä, että tehdään leikkauksia, mutta silloin jos se koskevat niitä itseään, niin se ei ole heille kiva. Toisaalta valtiovarainministerit jäsenvaltioissa haluavat vähentää jäsenmaksuja mahdollisimman paljon, mutta toisaalta he haluavat saada omaa budjettiinsa niin paljon kuin mahdollista. Tämä on paradoksi, mutta se on kuitenkin tosiasia. Ja Poliittinen voima on nyt leikkausten tasolla puolella, eli 2011 vuoden läksy on se, oppi on se, että ei pidä asettaa odotuksia liian korkealle. On tietysti tärkeää rahoittaa eurooppalaisia politiikkalohkoja, kansalaiset haluavat ja hyväksyvät, jos tehdään leikkauksia, mutta toisaalta samaan aikaan on totta se, että periaatteelliset prioriteetit joista olemme yhtä mieltä, niin niiden pitäisi saada rahoitusta myös. Kiitoksia sitten herra Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Suhtaudun myönteisesti esittelijän työhön. Täällä on puhuttu otsakkeesta viisi. Erityisesti kohdasta 76 meidän pitäisi kolmikantako neuvottelussa todeta, että lasi on puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Mitä tällä haluan sanoa? Me emme voi lähteä neuvottelemaan antaen ymmärtää, että neuvosto ja komissio ovat tehneet työnsä, tehneet leikkauksia hallinnollisiin kuluihinsa ja budjetteihinsa – mutta parlamentti ei. Näyttää siltä, että emme ole seuranneet komission jäsenen pyyntöä yhden prosentin noususta. Meidän on sanottava, että parlamentin budjetti on tiukka budjetti, jossa on tehty leikkauksia yli 40 miljoonalla eurolla verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen. Kolmen prosentin nousu on päivitys. Menetämme kuitenkin inflaatio huomioon ottaen. Emme voi lähteä neuvostoon, neuvottelemaan niin, että meillä on heikko kanta ja pohjana on se, että emme ole voineet pysyä tässä yhdessä prosentissa ja seurata näin kirjaimellisesti komission pyyntöä, mutta mm, ottaen huomioon toimivaltuutemme olisi on todettava, että on aivan mahdotonta mm, saavuttaa tämä tavoite toimivaltuudet huomioon ottaen. Parlamentti on tehnyt kyllä kotiläksynsä, aivan kuten komissiokin. on tehnyt oman tehtävänsä ottaen huomioon nykytilanteen. Budjetti on tiukka budjetti, mutta se on myös sen suuruinen, että voidaan antaa hyvää lainsäädäntöä ja siinä on riittäviä toimia ehdotettu niin, että parlamentti ja ne, että sen jäsenet voivat tehdä työnsä. Mitkä sitten olisivat kustannukset huonosta lainsäädännöstä tai lainsäädännön antamatta jättämisestä? Nämä on seikkoja, jotka on otettava huomioon toimissamme. Meidän on seurattava sellaista periaatetta, että meillä on riittävät varat käytettävissä, me voidaksemme tehdä sitä työtä, jota kansalaiset Euroopassa meiltä odottavat. Haluaisin vielä toistaa kiitollisuuteni tästä mietinnöstä, mutta haluaisin vain esittää tämän pienen varoituksen. Meidän ei tule lähteä neuvotteluihin eh, siltä pohjalta, että tunnemme jotakin syyllisyyttä. Ei suinkaan. Me olemme kyllä tehneet kaikkemme ja menneet niin pitkälle kuin voimme mennä. Kiitoksia sitten Färm. Pahoittelen, että pyysin puheenvuoroa jälleen, mutta minun, minun pitäisi vastata muihin eh, joihinkin asioihin eh, taloudellisesta kehityksestä, Alison ja muuta. En todellakaan ole sitä mieltä, olen tässä ihan vakavissa, niin en ajattele, että y- tällainen yksioikoinen leikkaaminen on ja kuristaminen on tie ulos, koska se aiheuttaa myös kuluja työttömyydelle. Se estää talouden elpymistä. Konservatiiviset tiedotusvälineet Financial Times Economist yhä enemmässä määrin varoittavat tilanteessa, jossa äärimmäiset leikkaukset pahentavat tilannetta, erityisesti maissa kuten Kreikka ja Portugali ja sitten niille tehdään mahdottomaksi maksaa edes takaisin lainansa. Todellakin olen sitä mieltä, että meidän pitäisi haastaa se ajatus, että ainoa tapa kriisistä pois on leikkaaminen kaikkea julkisista menoista päinvastoin. Meidän täytyy sanoa, että on strategisia prioriteetteja, jotka ovat tärkeitä talouden elpymiselle tänään ja erityisesti investoinnit kasvuun ja työllisyyteen ja jotkut noista prioriteeteista pitäisi tehdä EU-budjetissa. Toiseksi negatiivisista prioriteeteista olen valmis harkitsemaan asiaa, olen täysin valmis tällaiseen keskusteluun. Mutta ne, jotka puhuvat pääasiassa leikkausten puolesta, pitäisi olla vastuussa myös siitä, että ehdottavat omat ehdotuksensa. Kauttalinjan leikkausten konsepti on päinvastaista prioriteeteille. Kun yritetään sanoa, että toinen asia on toista tärkeämpi, niin juustohöyläleikkaukset, jopa tutkimuksesta ja tuotekehityksestä koskisivat tärkeitä strategisia asioita. Jos neuvosto on valmis ehdottamaan leikkauksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan tai kohesiopolitiikka-alueisiin, joista he ovat valmiita sanomaan, että sori, nämä ohjelmat eivät toimi, niin silloin on valmis keskustelemaan. Mutta niiden, heidän täytyy tehdä ehdotukset, koska he pääasiassa puhuvat budjettileikkausten puolesta. Mielestäni tämä on tärkeää. Merci bien. Monsieur, veut... Kiitoksia. Herra Bokros haluaa jatkaa tätä keskustelua. Olkaa hyvä. Very sorry, Mr. Chairman, but... Olen pahoillani puheenjohtaja, mutta kuten Jöran Ferm nyt puhuu siitä, mitä minä olin sanonut, minulla ei muuta vaihtoehtoa kuin vastata. Olen kiitollinen hänelle siitä, että hän opettaa minulle talou- taloustiedettä, mutta minusta tämä nyt kuitenkaan ei ole aika ja paikka tällaiselle. Mutta tehdäkseni nyt tilanteen selväksi. Kukaan ei aja täällä leikkauksia kautta linjaan. Ei pidä ymmärtää väärin sitä, mitä me sanomme. Me vain toteamme, ehkä voisin viitata johonkin muihinkin, jotka puhuivat samalla tavoin. Me sanomme vain, että tämä 4,9 prosentin lisäys on epärealistinen ensinnäkin ennen kaikkea siksi, että Ruotsin hallituskin on tätä vastaan. Voitte sanoa, että minä en ymmärrä todellisuutta. Ehkä voitte muotoilla tämän paremmin sanomalla, että minulla on eri tulkinta. Totta kai meillä kaikilla on oikeus tulkita todellisuutta eri tavoin. Kysymys ei ole kuitenkaan leikkauksista kautta linjan, vaan aivan kuten herra Elles totesi, korostaa myönteisiä ja negatiivisia prioriteetteja. Ja tämä on ensisijaisesti surevaliokunnan tehtävä, ja siksi meidän täytyy enemmän korostaa sitä, mikä on tärkeää pitkällä tähtäyksellä, mutta on ilmiselvää, että tällainen yleinen korkea korotustaso on epärealistinen. Ja voisin lyödä vaikka vetoa, että sellaista korotustasoa ei ole joulukuussa. On parempi kohdata todellisuus varhain ja pyrkiä muokkaamaan strategista lähestymistapaa ja tavoitteita sillä tavoin, että voidaan saavuttaa tavoitteet. No, Kiitoksia. Kukaan ei täällä anna mitään kansantaloustieteellisiä luentoja muille tässä salissa, mutta minä Minua kiinnostaa suuresti se, että kävisimme perusteellista poliittista keskustelua, ja täällähän on erilaisia poliittisia näkemyksiä, sepä hyvä. Jotakin henkilökohtaisia huomioita haluaisin esittää ennen kuin Francesca vetää yhteen tämän erittäin kiinnostavan keskustelun. Olen tottunut noudattamaan James Ellisin menettelyä koskevia ehdotuksia. Olin juuri Yhdysvalloissa, Washingtonissa, ja siellä minulla no, oli yhteyksiä USA-kongressiin ja IMFn taloustieteilijöihin. Ja kaksi asiaa yllättivät minua. Ensinnäkin eh, taloustieteilijät ovat täysin pimennossa koskien näitä kehittyneiden maiden leikkauspolitiikan äh, seurauksia tulevina vuosina. He ovat hyvin jakaantuneita. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että olisi kulutettava vähemmän, vähennettävä alijäämiä, vähennettävä velkaa, mutta samaan aikaan olisi tuettava tulevaisuuden investointeja. Mitä se merkitsee äh, kulujen valinnoissa, mitä lisätään, mitä vähennetään, mitä se merkitsee äh, aikataulullisesti? kun pyritään tiukasta politiikasta ulos. He ovat täysin jakaantuneita. Kukaan ei tiedä mitään. Missään maassa ei ole oltu vielä tässä tilanteessa. Tai jotkut maat itse asiassa ovat olleet sellaisessa tilanteessa jotakin vuosia sitten, mutta koskaan ei ole ollut tällaisia tilanteita koko kehittyneessä maailmassa yhtä aikaa, joten emme tiedä, mitä tapahtuu. Toinen asia, joka ei yllätti minua, on se, että poliittisesti, poli- pyritään siihen, että vähennetään alijäämää ja velkaa ja tehdään säästöjä. Ja tällä hetkellä Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen merkittävässä poliittisessa keskustelussa valmistellaan ensi vuoden vaalikampanjaa. Ja siellä käsitellään lähinnä sitä, että tule, onko niin, että tulevina kymmenenä vuotena tehdäänkö Obaman ehdotuksen mukaisesti äh, säästöjä vai, vai kongressin äh, va- budjettivaliokunnan puheenjohtajan mukaisesti vähemmän säästöjä? Tässä maassa tällä viimeksi mainitulla muuten on enemmän valtuuksia kuin presidentillä. Kuten tiedätte, Yhdysvalloissa talousarvio esittyy josta keskustellaan, ei ole presidentin esittelemä, vaan edustajan huoneen budjettivaliokunnan esittelemä, joten henki on tämä. Monissa osavaltioissa tämä on, ja no, monissa jäsenvaltioissa tämä on henki, ja monet kollegat täällä ovat muistuttaneet tästä tilanteesta, kun aloitimme neuvottelut neuvoston ja valtiovarainministeriöiden kanssa. Kun tämän teemme, niin meidän on muistettava, että kaikissa maissamme ministereillä on pakkomielteenä vähentää kulu, mm, kustannuksia ja menoja. Ei meidän tietenkään pidä heitä seurata, mutta meidän on hyvä tietää, että heillä on tällainen meininki. Tästä lähtökohdasta ajatellen haluaisin uusia kolme taktista suositusta. Ensimmäinen. Meidän on käytävä poliittista taistelua poliittisessa keskustelussa näistä sitoumuksista eikä maksuista. Muistutan siitä ja sanon tämän vielä uudelleen, koska olemme unohtaneet tänään, tai sanon tämän uudestaan, koska se helposti unohtuu. Poliittisesti tärkeintä ovat sitoumusmäärärahat maksusitoumukset. Sen jälkeen, kun varat on sidottu, ne on pakko maksaa. On siis muistutettava neuvostolle ja väli, ne tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle, että jos komissio ehdottaa maksujen lisäämistä, niin se on pakkotilanne. Ei se johdu mistään, se, se johtuu siitä, että on ohjelmia, joihin on tehty sitoumuksia ja ne on pakko maksaa. Jäsenvaltioiden valtion varojen osalta ja tarjouspyyntöjen osalta, joita komissio tekee jäsenvaltioille EU-budjetin rahoittamiseksi tilintarkastuksellisesti maksut ovat tärkeitä, mutta poliittisesti sitoumukset, maksusitoumukset ovat tärkeimpiä. Myös tilinpidollisesti maksun suhteen päätökset on tehty jo sitoumusten kohdalla, joten tämän päivän sitoumukset määräävät ensi vuoden maksut. Tämä on hyvin tärkeä asia ja siitä on syytä muistuttaa. Sitten seuraava suositus. Toinen suositukseni. Meidän on tehtävä kaikkimme, kaikkemme, jotta voisimme kutsua ja pyytää, että valtiovarainministerit ja ihan tietysti myös kansalliset johtajat vertailemaan kansallisia budjetteja ja EU-budjettia – Tästä syystä minä tuen täysin niitä, tai, tai olen, tuen täysin Franciscan lähestymistapaa, joka on ollut voimassa alusta asti, ja siinä on pyritty sitomaan EUn budjettimenettely tähän uuteen ohjausjaksojärjestelmään, joka vahvistaa kansallisten budjettien koordinointimenettelyä. Myös kansallisissa budjeteissa pyritään menoja vähentämään, mutta siellä jotkut menot kuitenkin, menoerät kasvavat tietenkin. EUn budjetti rakentuu aivan eri tavalla kuin kansalliset budjetit. Kansallisissa budjetissa yli puolet koskevat toimintaa. Niillä maksetaan virkamiehille palkkoja. EU-budjetissa toimintakulut ovat vain 6 prosenttia. Suurin osa budjetista on siis kohdennettu investointeihin tai taloudellisiin toimiin. Ne ovat sellaisia lukuja, joita jopa kansallisissa budjeteissa vähennetään vähemmän tai jopa tehdään lisäyksiä. Jos me haluamme vakuuttaa valtiovarainministerit siitä, että heidän olisi katsottava EUn budjettia eri lailla, kun he katsovat omia kansallisia budjettejaan. Heitä on todella kehoitettava tällaiseen harjoitukseen. Tämä oli toinen suosituksen. Sitten kolmas suositukseni. Tämäkään ei ole mikään uusi, mutta mielestäni sitä on syytä aina muistuttaa. Olisi nimittäin osoitettava jäsenvaltioiden valtiovarainministereille, että ei siksi, että joissakin jäsenvaltioissa, ei siis kaikissa, mutta joissakin jäsenvaltioissa on tehty hyvin huonoa hallintoa ja hukattu ja tuhlattu rahaa ja ja nyt siellä joudutaan dramaattisiin leikkauksiin, ei se ole syy sille, että koko EU on maksettava huonosta hallinnosta. Jos jotkut maat joutuvat tekemään valtavia säästöjä, se johtuu huonosta hallinnosta. Siellä on heitetty rahaa ikkunasta ja ovista ulos aika, aikaisempina vuosina, joten sieltä ei enää voida rahoittaa EUn budjettia, mutta budjetti on kuitenkin rahoitettava. Tästä tilanteesta ei päästä eteenpäin muuta kuin niin, että palataan EUn budjettiin, joka saa varat omista varoista. Niin kauan kuin meillä ei ole omia varoja, olemme kaikkein huonoimmin halli, hallinnoidun jäsenvaltion pankkivankeja. Tämä on asia, josta olisi joka välissä muistutettava, koska kokemus osoittaa, että kun kolmikantaneuvotteluissa ensimmäisen kerran puhumme, kukaan ei kuuntele, kun sitten kertaan sanomme saman asian, niin meitä kuunnellaan, mutta ei reagoida. Ja kun sitten sanomme sen kolmannen kerran, niin meitä kuunnellaan ja reaktiot ovat kielteisiä. Ja sitten kun sanotaan sama asia viisi, kuusi, seitsemän kertaa, niin ehkä sitten lopulta saadaan jotain myönteistäkin vastausta aikaan. Sitten vielä viimeinen asia taktiikasta. Viime vuonna yritimme neuvostoon päin epätavanomaista taktiikkaa verrattuna siihen, miten parlamentti, Euroopan parlamentti on yleensä tehnyt budjettineuvotteluissa. Minä itsekin puolsin tätä epätavanomaista taktiikkaa. Siinähän oli kyse siitä, että aika pian, aika varhaisessa vaiheessa, ei nyt ehkä ensimmäisessä äänestyksessä, mutta hyvin varhaisessa vaiheessa todettiin, että olisimme valmiita ottamaan neuvosto tuon luvut lisäämättä sinne yhtään euroa, mikäli vastapalveluksena neuvosto tekee meille tiettyjä poliittisia myönnytyksiä. Tämä taktiikka ei onnistunut. Nyt näin, me tulemme näkemään, mitä esittelemme ehdottaa taktiikaksi. Mutta tässä vaiheessa, tässä vuoden vaiheessa minä haluaisin pikemminkin suositella sitä, että palattaisiin vanhaan taktiikkaan, joka on yhteenottotaktiikka. Koskien itse vuosittaista talousarviota. Siinä parlamentti tuo lukuja ja prioriteetteja pöydälle, jotka ovat erilaisia kuin neuvoston ehdotukset. Mutta Siinä tapauksessa meidän on oltava tietoisia siitä, että jos haluamme päästä neuvoston niskan päälle, niin niin kuin monet puhujat täällä ovat sanoneet, meidän on pystyttävä tekemään kielt- ehdotuksia kielteisistä prioriteeteista, negatiivisista prioriteeteista. Mikäli olemme sellaisessa neuvotteluasemassa, jossa sanomme, että haluamme lisätä kaikkia budjettikohtia, niin emme ole poliittisesti kovinkaan vahvoilla. Mutta jos sen sijaan osoitamme, että ymmärrämme kyllä neuvoston logiikan ja et olemme valmiita ottamaan sen huomioon, mutta että samaan aikaan meillä on valtavan tärkeää, että se mikä meillä on kaikkein tärkeintä – tulevaisuuden valmistelemiseksi ja ottaen huomioon parlamentin prioriteetit ja uudet toimivaltuudet, joita EUlle on annettu Lissabonin sopimuksen myötä. Haluamme lisäystä tiettyihin kohtiin, mutta siitä hyvästä olemme valmiita, että ainakin osittain nämä lisäykset rahoitetaan vähennyksillä muualla. Jos haluamme, että neuvosto kuuntelee meitä, meidän on suunniteltava vähennyksiä sellaisiin budjettikohteihin, joita, jotka saavat neuvoston kärsimään, koska silloin meitä kuunnellaan. Joka vuosi on kansallisia vaaleja kuudessa tai seitsemässä valtiossa tilastojen mukaan. Ensi vuonna esimerkiksi on vaalit Ranskassa esimerkiksi, Espanjassa, Italiassa ja muissa maissa. mikäli nyt syksyllä Euroopan parlamentti tuo esille sen, että on budjettikohteja, joissa, jotka ovat näille maille tai muille erityisen tärkeitä ja halutaan tehdä 5-20 prosentin äh, vähennyksiä juuri näihin kohtiin, niin kyllähän siihen ruvetaan äh, reagoimaan ja silloin meillä on jo neuvotteluasemia valmistumassa. Tällaisen huomion haluaisin esittää. No niin, nyt Annan puheenvuoron Francescalle loppupäätelmiä varten. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita. Kuten sanoin kokouksen aluksi, tämä on asiakirja, jota on aivan välttämätöntä täydentää jäsenten panoksilla. Erityisesti on tärkeää täydentää sitä niin, että siihen laitetaan eh, johtopäätelmät ja toivon, että tässä menisi pidemmälle kuin ne tarkistukset ja ehdotukset, joita poliittiset ryhmät haluavat esittää. Haluaisin vielä yhden sisältö äh, koskevan asian selvittää. Tämän asiakirjassa en ole missään vaiheessa valitellut sitä, että ei olisi lisäyksiä, vaan päinvastoin olen pyrkinyt mahdollisimman avoimesti tuomaan esiin ne seikat, jotka eivät ole lisäyksiä. Siis viittaan tässä esimerkiksi näihin lisäyksiin, jotka liittyvät siirtolaispolitiikkaan. Nämä eivät ole mitään poliittisia strategisia lisäyksiä, joita komissio ehdotuksessa olisi tehty vastauksena nykytilanteeseen, vaan ne liittyvät vuoden 2007-13 ohjelmakauteen, jota nyt vaan toteutetaan. Kaikissa neuvotteluissa ja keskusteluissa lähtökohtana ja kantojen valmistelussa lähtökohtana on se, että meillä olisi täsmällinen näkemys nykytilanteesta. Eli meidän olisi aivan ensiksi nähtävä, mitä nämä lisäyksiltä näyttävät määrät ovat, niin että ymmärrämme, ovatko nämä todella poliittisia valintoja vai onko kyseessä ainoastaan niiden päätösten toteuttaminen, jotka tehtiin jo viisi vuotta sitten kaudeksi 2007-2013. Täällä on tärkeä, tärkeitä ohjelmia, seitsemäs puiteohjelma, SIP, energiaohjelmat ja niin edelleen, mutta ne, ne eivät välttämättä tue, ne, tai siis ne tukevat Eurooppa 2020 strategiaa, siksi ne ovat tämän keskeisiä, mutta kuitenkin vuoden 2013 jälkeen niiden rahoitus on alhaisempi kuin mitä vuonna 2006 sovittiin, tai, tai, tai nousu on vain homeopaattista, aivan mitätöntä. Siksi ennen kuin ryhdytään kritisoimaan mitään. Tarvitsemme asianmukaisia tietoja luvuista ja se tarkoittaa, että meidän on asetettava tiedot asiayhteyteen. Tiedämme, että luvuilla voidaan sanoa kaikkea ja niiden kaikki mahdollinen ja sen vasta kohdat myöskin on otettava huomioon monivuotiset rahoituskehykset ja meidän on otettava huomioon prosenttimääräiset vaihtelut verrattuna edelliseen vuoteen. Onko täällä sellaista vaihtelua, joka todella merkitsee poliittisia valintoja vai onko kyseessä ainoastaan monivuotisten rahoituskehitysten täytäntöönpaneminen? Nämä ovat kaksi täysin eri asiaa. Luulenpa, että oikeastaan jo puhuinkin asiasta, joka koskee prioriteetteja, mutta voisin sitä vielä vähän selventää. Henkilökohtainen kantani vastustaa horisontaalisia leikkauksia, mutta myös horisontaalisia lisäyksiä emme halua mitään matemaattisia eh, vähennyksiä emmekä lisäyksiä. Se on mahdollisimman epäeurooppalainen toi, toimintatapa. Sen sijaan on tarpeellista tuoda esille strategisia valintoja. Toisin sanoen halu käyttää talousarviota niin, että se olisi elävä väline, joka eh, ajan kuluessa kehittyy ja vastaa eh, muuttuviin tilanteisiin aloittain strategista 2020, jos se olisi nyt jo rahoitettu vuonna 2006 mm, neuvotteluissa, niin pohdipa mitä tehtiin viime vuonna, jos se oli jo, jos se oli jo teksteissä, jotka, mm, josta päätettiin viisi vuotta sitten. Niin eihän näin ollut eikä voinut olla. Joten jos pyrimme pääsemään kriisistä eteenpäin ja haluaisimme hyödyntää talousarvioita, siihen emme voi tehdä vain leikkauksia rahoituksia, vaan meidän on rahoitettava näitä hankkeita ja käyttämällä talousarvioita huolellisesti tehtävä lisäyksiä ja leikkauksia strategisesti, ei matemaattisesti, niin että selkeästi analysoimme sen, minkälaisia valintoja teemme vuonna 2012 jälkeen rahoitusnäkymien suhteen meillä on nyt talousarvio, jossa on sitoumuksia ja maksuja. Ei pidä unohtaa sitä, että maksujen osalta, aivan kuten sanoin tämän kokouksen alussa, meidän on, on, on huomioitava jäsenvaltioiden arvioinnit usein neuvostossa jäsenvaltioilla on erilaisia kantoja, mutta todella siellä, siellä toteutetaan 80 prosenttia budjetistamme. Olen täysin yhtä mieltä ajatuksesta, jonka myötä annettaisiin selkeä näkyvyys negatiivisille prioriteeteille, olisi korostettava myös neuvoston suhteen näitä negatiivisia ja positiivisia prioriteetteja. Omassa päätöslauselman ehdotuksessa niin ITER on otettu tahallaan mukaan. Se on hyvin arkaluontoinen asia neuvotteluissamme, kolmikantaneuvotteluissamme. neuvotteluissamme että tämän kautta haluaisin vastata Haglundille ja Tryppelille. Tämä on yksi niistä kaikkein avoimimmista asioista, joita päätöslauselmassa on, ja uskon, että se on tärkeä neuvotteluväline. Nyt haluaisin todella tehdä avoimen analyysin komission asiakirjasta, jossa, joka on ankkuroitu äh, rahoituspuitteisiin. Ja ryhmien olisi nyt todella vakavasti pohdittava näitä vuoden 2020 prioriteetteja ja pohdittava että mihin haluamme mennä, mikä olisi innovoivaa tässä talousarviossa verrattuna viime vuoteen ja kuinka voimme sitä konkretisoida, jos EU 2020 rahoitus alkaa vuoden 2014 alkaen se tarkoittaisi, että olisimme menettäneet jo puolet ajasta sen täytäntöönpanemiseksi. Kiitoksia. Merci Francesca. Merci à tous les orateurs. Donc je... Kiitoksia Francesca. Kiitoksia kaikille puhujille. Haluaisin muistuttaa, että näistä neuvotteluvaltuuksista tämän Francescan asiakirjan myötä keskustelemme 23.24. toukokuuta määräaika tarkistuksille 24.5. kello 12 äänestys budjettivaliokunnassa 15.6. Ja täysistuntoon se menee heinäkuussa niin, että se olisi valmis kolmikantaneuvotteluihin heinäkuussa. Ehdotan, että nyt menemme kohtaan kahdeksan. Kollega Haaglund esittelee meille oman mietintönsä Eurotomin puiteohjelmasta. Olkaa hyvä. Yes, thank you. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ajatus on esitellä teille ensimmäisiä ajatuksia tästä Euratomin puiteohjelmasta. Tässä talousvaliokunta on vastuuvaliokuntana ja kalenterikysymys ovat hiukan avoimia vielä, mutta ehkä tästä voidaan keskustella seuraavalla kerralla kesäkuun puolessa välissä, jollain ajan esitellä lausuntoluonnoksen. Kuten mainitsin viime puheenvuorossa, niin tämä liittyy hyvin pitkälti juuri ITERiin ja siihen, miten ratkaistaan rahoitusongelmat, joten tältä kannalta katsottuna tämä asia on hyvin mielenkiintoinen. Kun me puhumme siis puiteohjelmasta vuosille tai 2012-2013. So, uh, speaking, extension. Kysymys on siis äh, siitä mahdollistaan saada enintään tällaisia viiden vuoden ohjelmia ja edelleen käynnissä vuonna 2007 ja päättynyt vuoden lopussa. Kysymys on siinä niistä puitteista, joista nyt käydään keskustelua. Ja minun tehtäväni on tehdä lausunto. Mutta ensinnäkin minusta tämä on hyvä mahdollisuus meille korostaa jälleen kerran sitä, että meistä, toivottavasti useimmat ovat yhtä mieltä tästä, että meistä nykyinen ratkaisu, jossa meillä ei ole juuri lainkaan mahdollisuutta tutustua ITERin hallintoon ja Euratomin järjestelyihin, me saman aikaan joudumme kuitenkin tekemään vaikeita päätöksiä rahoituksen löytämisestä näille toimille – ja meidän kannaltamme katsottuna tämä ratkaisu ei ole kestävä, joten tämä on oikea puite vaatia sitä, että jos haluamme lisää, lisää parlamentaarista valvontaa näihin toimintoihin, jotta voisimme vähentää tuskaa, joka liittyy tuleviin ratkaisuihin rahoituksesta. Mitä tulee sitten varojen siirtoon, ajattelen reaktorin rahoittamiseen, ja tätä toimintaa on ohjelmassa. Nyt meillä on komission esitys siitä. 64, jotka ö, ovat osa Francescan ö, raporttia joka liittyy ensi vuoden budjetin valmisteluun, mutta tämä on tietysti hyvin läheisessä yhteydessä siihen, mitä Raimer on tekemässä monivuotisten rahoituspuitteiden suhteen, ja joten on välttämätöntä meidän kaikkien kannalta, siis Raimerin, Franska ja minun löytää yhteinen tapa käsitellä sit asiasta uudelleen no, komission kanssa. Sanoisin vielä kerran, että ole kovinkaan tyytyväinen siihen, miten komissio on pyrkinyt ratkaisemaan tätä kysymystä. Ajatellen sisältöä, ajatellen toimintoja sinänsä, jossa äh, niistä Itrellä on valiokunnallaan päävastuu. Tämä ei ole meidän tehtävämme täällä budjettivaliokunnassa, mutta rahoitusosuudessa meillä on asiamme sanottavana. Kuten aiemmin mainittiin, me tiedämme he viime vuodelta, että on paljon käyttämättä jääneitä varoja. Komissio ja neuvosto minun mielestäni ovat olleet hyvin luovia ratkaisujen etsimisessä sille, miten Iteria voidaan rahoittaa, nimenomaan tämä uudelleen kohdentaminen. Mutta jos olisi poliittista tahtoa nämä voitaisiin tehdä hyvin eri tavoin nämä ratkaisut käyttäen esimerkiksi käyttämättä jääneitä varoja. Tietysti on myös teknisiä selityksiä sille, miksi tämä kenties olisi mahdollista, mutta me kaikki tiedämme, että jos on tahtoa, niin löytyy kyllä ratkaisukin. Olen vakuutunut siitä, että nyt ei ole tahtoa ja ehdotetut ratkaisut edelleenkin nakertavat seitsemättä puiteohjelmaa. Ja tämä, ajatellen 2020 strategiaa, minusta Tämä on hyvin huono ratkaisu. Tämä on huono ratkaisu myös ajatellen periaatetta, miten ylipäätään noudattaa, toteuttaa budjettia ajatellen yhteispäätösvaltaa, joka meillä on budjetissa. En ole kovinkaan iloinen siitä, että tilanne ei ole vielä ratkannut. Toisaalta on hyvä, että parlamentille on vieläkään vihreää valoa, koska minusta tämä ei ole paras ratkaisu. Asioita kenties vielä pitäisi käsitellä tässä lausunnossa on se, että kenties, kenties pyrkiä löytämään rahoitusta tälle ratkaisulle tulevaisuudessa, niin että olisi selkeä linja siinä, mitä voidaan käyttää, mitä ei voida käyttää. Tämä johtaa myös tilanteeseen, jossa voidaan välttää se tilanne, jossa nyt ollaan, koska tämä on suurimpia poliittisia konflikteja, jotka ovat olleet esillä tämän valiokunnan kannalta, ja tämä on ollut käynnissä jo vuoden ajan, eikä ratkaisu ole vieläkään näkyvissä. Joten tämäkin on sellainen asia, joka on tärkeä, joka on syytä ottaa esille lausunnossa. Ja tämä liittyy myös siihen, että meillä ei ole perinpoista tietoa koko tästä operaatiosta, jota tarvitsisimme, koska meidän pitää löytää kuitenkin rahoitus näille toiminnoille. Komissio näyttää haluttomalta todellisten vaikutusarvioiden tekemisestä ohjelman, ohjelmasta, joka päättyy tämän vuoden lopulla, joka on tämä viiden vuoden ohjelma. Ja tämä on oikeastaan teknisesti pelkästään jatka, jatkoa sille ohjelmalle, joka on, jota nyt jatketaan kahdella vuodella 2013. Näin kenties on. Muistaen kuitenkin, että olemme tilanteessa, jossa koko hankkeen budjetti, koko toimen budjetti on ollut riittämätön tai budjetin varojen käyttöön käytetty riittävästi, olisi mielenkiintoista saada vaikutusarviointi, kunnollinen vaikutusarviointi. Olin valiokunnan, mm, valiokunta matkalla Ranskaan ja anteeksi, valiokunnan valtuuskunta tulee tekemään matkan Ranskaan ja silläkin siellä on mielenkiintoisia asiakirjoja, joista voidaan tutustua ehkä sanan näistä tätä kautta lisätietoa, jotka kenties pitää ottaa huomioon sitten, kun lausunto lopulla, lopulta hyväksytään. Tämä liittyy myös siihen, mitä Japanissa tapahtui vain muutama kuukausi sitten. Jälleen kerran tämä on tärkeä mahdollisuus korostaa ydinturvallisuuskysymysten merkitystä, jotka ovat osa Euratomin puiteohjelmaa. Ja se on asia, joka pohdituttaa useimpia eurooppalaisia tällä hetkellä. Ja on tärkeää, että on riittävästi varoja, jotka voidaan kohdistaa ydinturvallisuuteen, ja tätä voitaisiin poliisti korostaa myös tässä yhteydessä, kun tulee yksityiskohtaisempiin kysymyksiin ja siihen työhön, jota ITRE-valiokunta sitten tekee, jolla on vastuu tuolla alueella. Aion siis tehdä lausuntoluonnoksen ja odotan mielenkiinnolla kommenttejanne ja odotan tietysti hyvää yhteistyötä Raimerin ja Francescan kanssa niin, että löydään voimakas yhteinen kanta parlamentissa niin, että ratkaisua ajetaan parempaan suuntaan, tilannetta suunnataan parempaan suuntaan kuin missä tällä hetkellä ollaan. Kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur, monsieur le rapporteur. Roifi. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Kuten muistutitte, budjettivaliokunnan valtuuskunta matkustaa Kadarashiin paikalle, jonne ollaan rakentamassa ITERin tutkimuskeskusta. Ja sieltä varmasti sitten saamme tietoja paikalla käyneiltä kollegoilta joidenkin päivien päästä. Lisäksi Japanissa tapahtuneen katastrofin johdosta Euroopan komissio on päättänyt, että kaikki olemassa olevat EUn ydinvoimalat alistetaan tällaisille stressitesteille niin, että testataan niiden kyky selvitä eri, erilaista ilmastoon, geologian tai ihmisen toimintaan liittyvistä katastrofeista. Sitten kun saa, niin tarkoitus on saada tulokset näistä testeistä ennen mietinnön laatimista. Täällä on useita puheenvuoron pyyntöjä. Derek Vaughan ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Yeah, thank you, Chair, and uh, could also... Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin herra Aklundia tästä alustuksesta siihen, mistä tulee lausunto. Aloittaisin sanomalla, että en todellakaan ole ydinvoiman vastainen, jos puhutaan vähähiilisestä turvallisesta energiasta EU-ssa, niin täytyy käyttää kaikki mahdolliset teknologiat, ja siihen kuuluu ydinvoima. Mutta kuten Haiglund sanoi, niin tietysti täytyy varmistaa ydinvoimalaitosten turvallisuus EU:ssa. Ja Tietysti sen seurauksena täytyy varmistaa, että opitaan läksyt Japanin tapahtumista turvallisuuden osalta. Myöskin henkilökunnan koulutus, tietoisuuden kasvattaminen yleisön keskuudessa, turvallisuudesta ja niin edelleen. Ja sitten kolmas kohta – nämä vaatimukset vaikutusten arvioinnille edellisistä ohjelmista. Jos halutaan nämä opit oppia, niin täytyy oppia myös budjettimielessä. On tärkeää, että ainakin harkitaan vaikutusten arviointia. Ehkäpä tämä päätös, sitä voidaan harkita lähitulevaisuudessa. Haluaisin myös käsitellä budjettia itseään Budjettivaliokunnassa se on tietysti tärkeä, mielenkiintoisin osa lausuntoa, joka halutaan esittää. Tiedämme, että ohjelman budjetti on nykyisessä tutkimuksen puiteohjelmassa ja tiedämme, että keskusteluja ei Näitä keskusteluja oli myös viime vuonna ITERissä, joten 2012 budjettiin nämä keskustelut varmaankin liittyvät ja neuvottelut, jotka nyt ovat alkamassa, niin ovat myös osa Franciscan mietintöä tänään. Ollaan myös nähty komission äskeiset ehdotukset myös siitä, että käytetään liikkumavaroja 100 miljoonaa euroa puiteohjelma seitsemästä ITERin auttamiseksi tulevaisuudessa – ja siihen liittyy myös suuria huolenaiheita juuri, että käytetään se 100 miljoonaa seitsemästä puiteohjelmasta. Jos se tehdään, ja jos valiokunnassa siihen on konsensus, niin siinä on se vaara, että on ongelmia seitsemän puiteohjelman rahoituksessa ja ongelmia 2020 tavoitteiden täyttämisessä. Eli nämä asiat täytyy ottaa neuvotteluihin mukaan. Odotan innolla sitä, että tämä tulisi osaksi 12-12 budjettineuvotteluja, mutta odotan myös Haglundin lausuntoasiasta. Merci, Derek. Ann Jensen. Kiitoksia sitten Ann Jensen. Thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Tuen Kalin mielipidettä tietysti. Haluaisin käyttää puheenvuoron viitatakseni valtuuskuntaan, joka on menossa Kadarashiin – olen valtuuskunnan puheenjohtaja Bart Stasin kanssa, joka edustaa budjettivalvontavaliokuntaa. Ja meillä oli eilen ensimmäinen kokous asiantuntijoiden kanssa, jotka selittivät meille teknisiä kysymyksiä. Paikalla oli myös komission edustajia, jotka selittivät taloudellista puolta asiasta. Ja halusin vain ilmoittaa valiokunnalle, että aiomme todellakin toimia tässä asiassa vakavasti. Asiantuntijat itse asiassa antoivat meille lisäkysymyksiä, joita voimme esittää, kun olemme paikan päällä. Nämä liittyvät kysymys, turvallisuuskysymyksiin, kysymyksiin, jotka saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia. Ja ensimmäinen vaikutelma sen pohjalta, mitä eilen kuulimme, oli, että meidän täytyy löytää jokin tapa pitää tällainen hanke rahoituksellisesti rajojen sisällä, koska se on korkea riski rahoituksesta ajatellen. Me emme todellakaan tiedä, mikä sen tulevaisuus tulee olemaan. Ja jos äh, tällaista, mm, tämä vaikuttaa muihinkin alueisiin, kuten esimerkiksi nyt äh, tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan, niin meidän täytyy löytää jokin tapa, jolla voimme rajoittaa, rajata kustannukset seuraavissa rahoituskehyksissä. Ja kuten Karl totesi, meidän ei pitäisi hyväksyä sitä, että ITER-varat otetaan seitsemännestä puiteohjelmasta. Tämä on mielenkiintoista. Mitä enemmän kuulen asiasta, sitä enemmän se minua alkaa kiinnostaa. Ja haluaisin tehdä myös selväksi, että me todella haluamme tehdä työmme vakavasti tämän asian osalta. Helga Trippel. Kiitoksia sitten Helga Trippel. Yes, you will not be astonished being myself. Nyt kun olen vihreä, niin ollut 30 vuotta yli, niin ettei tai hämmästytä se, että vastustamme tätä ehdotusta monista syistä. Ensinnäkin ohjelma ilmaisee selkeästi komission hyvin ydinvoimamyönteistä politiikkaa ja siinä ei ollenkaan sopeuduta mahdollisesti ydinvoimavapaaseen Eurooppaan. Sitten varojen lisääminen ITERille aikoina, jolloin pitäisi valmistella siirtymistä ydinvoimasta uusiutuviin. Ja budjetti tiukkuuden aikoina politiikka, komissio ei epäröi ehdot tarkoittaa 1,3 miljardin lisäyttä 2012 ja 2013 vuosina. Tämä minulle on todellakin hyvin huono epätasapainotila, koska kun katsotaan 2020-strategiaa kestävyydestä, uusiutuvista, ja sitten 460 miljoonaa otetaan seitsemännestä puiteohjelmasta pois, niin minulle se on hyvin huono päätös, eikä se mene ollenkaan hyvään suuntaan siinä, että tutkimusta siirretään uusien teknologioiden puoleen. Toisaalta tietysti voitaisiin hyväksyä kaikki rahoitus ydinvoimaturvallisuuteen, se näyttää olevan tärkeämpää kuin koskaan. Ja koska nyt sitten aiemmin kuulin, että ihmiset argumentoivat, että direkti taisi olla, että meidän täytyy tehdä riskinarviointia, te herra puheenjohtaja, te ehkä myöskin, mutta se mitä eilen kuulin on, että komission jäsen Oettinger ja komission jäsenten kollegio on jo menossa takaisin kysymykseen siitä, että miten suuriksi he riskit arvioivat. Siksikin tässä epäröin, eikä te, teitä yllätä, että vihreä lähestymistapa on mennä todellakin tähän tähän äh, energiantuotannon muutoksen suuntaan. Tietysti suojaaminen ring fencing, se on, mutta mitä se tarkoittaisi sitten lopussa, jos on enemmistö ring fencing suojaamiseen, suojaamista koskevaan lausekkeeseen, jos tehdään selväksi, että on selkeät linjat äh, ITERin budjetin korottamiseen, mutta tarkoittaako se todellakin, että se täytyy sillä rahalla tehdä, vai onko onko enemmistö, joka riskeeraa sen, että niin kuin saksaksi sanotaan investitionsruine, eli pieleen mennyt investointi. Sen vuoksi, mitä se oikeasti tarkoittaa, sitä haluaisin tietää enemmän ja toivottavasti sitten Kadarashin vierailun jälkeen on enemmän tietoa todellisista riskeistä. Merci Elga, Madame Carvalho. Kiitoksia sitten Rova Carvalho. Um, uh, uh, um, I would like to thank the rapporteur uh, for the, the initial... Niin, haluaisin kiittää Kalja näistä alustavista ajatuksista. Haluaisin korostaa, mikä merkitys ITER-hankkeella on sekä ajatellen sen substanssia. Meidän pitää löytää vaihtoehto, vaihtoehtoista energian tuotantoa, joka on puhdasta, joka on äh, rahoitettavissa olevaa. Tällä hetkellä meillä ei ole sellaista energiaa, johon ei liittyisi haittoja. Tämä on siis hyvin tärkeää tutkimusta. Se yritetään löytää kustannettavissa olevaa puhdasta energiaa, johon ei liity niitä haittoja, jotka liittyvät tavalliseen ydinfissioprosessiin. ITER on myöskin tärkeä siksi, että se on suurin kansainvälinen ohjelma, joka on olemassa, jota EU, Eurooppa johtaa, joten tämä on hyvin tärkeää ajatellen meidän asemaamme maailmassa suhteessa kansainvälisiin kumppaneihin. Ajatellen ITER-hankkeen merkitystä, meidän täytyy ymmärtää, että on tehty sarja virheitä, ennen kaikkea hankkeen johdossa on ollut varojen ylikäyttöä, hallinto on suunniteltu huonosti, tämä on syy siihen. Ja tämä pitäisi muuttaa, meidän pitäisi varmistaa se, että uusia hallinnon malleja otetaan käyttöön. Mitä tulee budjettiin? Olen yhtä mieltä joistakin asioista, joita eräät kollegat ovat sanoneet, eli että tämän hankkeen ei tulisi vaarantaa seitsemännen puitoohjelman muita prioriteetteja. Olemme sanoneet tämän aivan seitsemännen puitoohjelman alussakin. Olemme asettaneet prioriteetteja, jotka ovat tärkeitä miksen kansanterveyden alueella, energia-asioissa, kuten eh, uusiutuvat energialähteet. Ne ovat hyvin tärkeitä Euroopan kilpailukyvylle, joten meidän on varmistettava, että voimme löytää ratkaisun yhdessä neuvoston ja komission kanssa niin, että järkevällä tavalla – hyvin hallitulla tavalla voimme jatkaa ITER-hanketta ilman, että vaarannamme tärkeimmät tavoitteemme, jotka liittyvät muihin prioriteetteihin, joita meillä on seitsemässä puitohjelmassa, mutta ei ole varmaankaan helppoa löytää ratkaisua. Kiitoksia sitten Reimer Böge. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Karl Haaglundia aluksi esityksestä ja myös siitä suunnasta, johon yhdessä muiden esittelijöiden kanssa haluaisi edetä. Jos pidämme nyt mielessä vielä sitä, mikä eilen nousi esille valmistelemassa kokouksessa liittyi Kadarashin valtuuskunnan tulevaan matkaan. Sanoisin, että se esitys, jonka saatoimme kuulla siellä eilen sekä kahdelta komission pääjohtajalta Brianilta tutkimusyhteisöstä antoi meille uusia kysymyksiä. Ja saman aikaan toivottavasti sitten valtuuskunta voi kertoa hiukan lisävalistuksesta, joita se on saanut siitä, miten tieteellisiin kysymyksiin voidaan tarttua poliittisesti. Tuloksena tietysti täytyy olla sen, että tutkimusyhteisö itsessään ITERin osalta, ajatellen koko fuusio kysymyksen osalta on hyvin jakautunut. Kysymys on hyvin vaikeasta poliittisesta päätösvaiheesta, jossa nyt ollaan. Samanaikaisesti, samanaikaisesti on oikein, että puhumme ITERistä, riippumatta muista päätöksistä, joita menneisyydessä on pyritty ratkaisemaan ITERin osalta. Minusta pitää keskustella komission ja neuvoston kanssa edelleen ITERin, ITERiä käyttäen esimerkkinä, että ei voi olla niin, että parlamenttiin kohdistuvaa painetta korotetaan sellaiseen sellaiseen määrään ajatellen kansainvälisiä sitoumuksia, jotka, ne, jotka liittyvät 12. heinäkuuta 2010, jotka vaativat sitä, että vahvistetaan ITERiä, jolloin sanotaan, että 6,6 miljardia euroa tarvitaan vuoteen 2020, ja, mutta musta vauksessa sitten vain budjettiviranomaisen on hypättävä, kun niin käsketään. Haluaisin muistuttaa siitä, että muilla politiikan alueilla, muun muassa ajattelen Ferrero Waltneria entistä komission jäsentä, kun oli kysymys siitä, että oli lahjoittajakonferensseja, jotka olivat kansainvälisiä, jotka koskettivat otsaketta neljä, miksi Palestina ja muut. Ja jotka oli kysymyksiä, jotka liittyvät vaikeisiin konflikteihin. Aina etukäteen, ennen kuin tehtiin mitään kansainvälisiä lupauksia, tapahtui eh, kohtaaminen ja komission jäsen kävi keskusteluja eh, pääosaston ja vastuuvaliokunnan kanssa tässä talossa siitä, miten pitkälle komissio voi antaa lupauksia. Ja jos oikein muistan, oli olemassa myös mahdollisuus siihen, että parlamentin esittelijätkin olivat mukana näissä konferensseissa, joissa päätettiin lahjoituksista ja rahoitustuesta. Näyttää siltä, että komissio on jälleen unohtanut tämän oppimisprosessin, se mitä siinä opittiin ITERin osalta ja muissakin asioissa. Ja tulevaisuudessa voi vain toivoa, että asiat hoidetaan eri tavalloin, ettei jatkuvasti jouduta tällaisiin tilanteisiin. Että me joudu valmiiden tosiasioiden eteen. Samanaikaisesti täytyy kuitenkin menettelyn lopussa, en nyt halua etukäteen tarttua siihen, mitä keskustelemme tai päätämme tulevina viikkoina puolesta tai vastaan tämän hankkeen osalta, jolla on tietysti hyvin suuri ulottuvuus. Se, mitä Karl sanoi, keskustelu, jota käydään myös valiokunnassa, joka liittyy kompromissitarkistuksiin, miten voidaan tavallaan eh, eristää tätä rahoitusta, pitää sitä erillään, viedä nämä hankkeet selkeästi eteenpäin vaarantamatta muita hankkeita on kokemuksia ajatellen erityisen tärkeä kysymys. aikaan kuitenkin tiedämme, että kun on kysymys uusista tarpeista, on aina lopussa kysymys osallistumisesta, joka tulee muista ohjelmista tai muista otsakkeista, jotka liittyvät näihin hankkeisiin, mutta ei saa olla niin, että tämä liikaa rasittaa parlamentin prioriteetteja. Ajattelen jälleen kerran niitä kokemuksia ja niitä rahoituksellisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät tähän projektiin. Joten tässäkin vaiheessa tämänkin kysymyksen osalta olisi syytä rauhassa pohtia vielä sitä, voitaisiinko löytää täydentävää vaihtoehtoista rahoitusta. Ajattelen jopa keskusteluita tullaan käymään sitten korjaavasta lisätalousarviosta lähikuukausina. En halua tässä sen kummin syventää, mutta jos luodaan tällainen paine, niin, että odotetaan nopeita ratkaisuja, niin silloin pitää myöskin katsoa etukäteen hiukan sitä, miten tässä ajankohtaisessa tilanteessa voidaan myös muut osalliset ja, ja rahoituksenantajat miten he noudattavat omia sitoumuksia, jotka liittyvät ITERin rahoitukseen, vai tapahtuuko sielläkin jotakin siirtymiä niin, että muutaman kuun kuluttua on taas yllätyksiä ja pyydetään rahoitusta. Tämä on selvitettävä riittävässä määrin etukäteen. Olemme ilmoittaneet, olemme tänne tietää, että Japanilla tulee olemaan vaikeuksia määräajan puitteissa toimittaa niitä elementtejä, jotka se on luvannut toimittaa, mutta toisaalta Japani edelleen pitää kiinni hankkeesta. Tiedämme kuitenkin, että vuonna 2008 muistaakseni Yhdysvallat eh, vaikea, oli vaikeassa tilanteessa ja oli jopa kongressin päätös, jossa pohdittiin jonkin aikaa jopa sitä, että luovuttaisiin hankkeeseen osallistumisesta. Täytyy katsoa, mikä on tilanne kokonaisrahoitukselta, että me nyt tee tässä jotakin väliratkaisua niin, että toisella vuosipuoliskolla joudumme toteamaan, että olemme tehneet mahalaskun ja joudumme jälleen kysymään, että jos me nyt annamme vihreää valoa, niin miksi olemme sen tehneet vuonna 2011 ja olemme vain saaneet jotenkin asian hoidettua. Täytyy katsoa, että on pitkällä tähtäyksellä turvattu rahoitus, joka kantaa vuoteen 2020 saakka. Merci, Reimer. Oui, je voulais... Kiitoksia, Reimer. Olen henkilökohtaisesti pitänyt kiinni siitä, että valtuuskuntamme Kararassiin voi tavata kaikkein korkeimmat tätä asiaa seuraavat hallinnolliset viranomaiset. Kyseessä on herran Bernard Bigot. Hän on ydinenergiakomission johtaja ja Ranskan osalta hän vastaa ITER-hankkeen seurannasta. Hän on jatkuvasti yhteyksissä japanilaisiin ja hänen kauttaan myös ranskalaisia asiantuntijoita lähetettiin avustamaan Fukushiman tilanteen selvittelyssä ja Ranskan osalta hän on myös vastannut tämän Tsernobylin eh, sarkofagin rakennusta. Meidän on pyrittävä siihen, että valtuuskuntamme esittämät kysymykset, erityisesti nämä uudet kysymykset, joihin Raimer Böke viittasi, joita komissio itse pohtii, että näihin kaikkiin kysymyksiin saataisiin mahdollisimman hyvät vastaukset ja esittelijä tulee tekemään tämän suuntaisia ehdotuksia. Herra Haglund, haluaisitteko nyt vetää keskustelun yhteen tai esittää huomioita? Olkaa hyvä. I think, uh... Puheenjohtaja, puheenjohtaja, minusta tämä oli hyvä aloittava alkukeskustelu tästä asiasta ja kollegat voivat lähettää minulle kirjallisesti kommentteja, jos heillä niitä on tässä vaiheessa. Minä tietysti tulen antamaan teille luonnoksen ja varmasti löydämme hyvän enemmistön, joka on välttämätön ajatella niitä haasteita meillä on tässä kysymyksessä suhteessa myöskin muihin instituutioihin. Kiitos kollegoille jo tässä vaiheessa. Kiitän tästä, herra valmistelija, koska Onnittelunkin teitä, koska olette nyt etuajassa verrattuna vastuuvaliokuntaan, nimittäin ITRE-valiokunnan töiden edistymiseen. Nimittäin ITRE-valiokunta ei ole vielä edes nimennyt esittelijää eikä vahvistanut aikataulua. Siltä pohjalta, mitä tiedämme Itrin töiden edistämisestä, niin aikataulu voisi olla seuraavanlainen. Syvällisempi keskustelu lausuntoluonnoksen pohjalta 23.24.5. mahdollisesti voisimme käsitellä kirjoitetun luonnosta mietinnön 14.16.6. Tarkistusten määrä aika 16.6. Lausunnon hyväksyminen 12-13. heinäkuuta ja Itren äänestyksistä riippuen näemme sitten, mihin, missä vaiheessa asia voisi mennä täysistuntoon. No niin, nyt ehdotan, että palaamme kohtaan neljä ja viisi esityslistassa. Lisätalousarvioesitys numero 2 2011. Aivan kuten aikaisemmassa kokouksessa me totesimme, meillä on komission luonnos edessämme, jossa valitettavasti jälleen kerran pyritään jossa todellakin pyritään auttamaan äh, maita, jotka valitettavasti joutuivat ilmastollisten äh, katastrofien kouriin. Kyseessä ovat Slovenia, Kroatia ja Tsekki. Esittelijämme Sidonia Drzejewska ei ole paikalla, joten annan puheenvuoron Raimer Bögelle. Hän on toinen esittelijä tässä asiassa. Kolmikantaa neuvottelujen jälkeen, kun neuvottelimme Unkarin neuvoston ja komission jäl- kanssa, hän keskustelimme korjaavasta talousarvioesityksestä numero yksi ja siitä, kuinka rahoitetaan tukimaille, jotka jo viime vuonna joutuivat tulvan, tulvien kouriin, mukaan lukien Unkari ja Puola. Ja näissä neuvotteluissa neuvosto, neuvosto suostui tähän kielteisen äh, negatiivisen reservin menettelyyn ja me ilmaisimme vahvat varaumamme tämän kannan suhteen ja totoisimme, että negatiivinen varaus oli äh, vain 200 miljoonaa rajoitettu mahdollisuus, ja että korjaava talousarvioesitys numero yksi ja on, käytti sitten melkein kokonaisuudessaan nämä 200 miljoonaa euroa. Ja edelleen, mikäli tätä menettelyä käytetään, se tarkoittaa, että lykätään loppuvuodelle valinta, joka pitäisi joka tapauksessa tehdä, koskee tätä lopullista rahoitusta. Onko tämä uutta rahaa vai, vai tehdäänkö se siirtämällä mä varoja budjetin sisällä saman otsakkeen sisällä tai toista, toisesta otsakkeesta. Emme kyenneet vakuuttamaan neuvostoa. Tämän jälkeen annoimme vihreää valoa ensimmäiselle korjaavalle budjettiesitykselle ja aivan kuten oli nähtävissä, olemme nyt saman ongelman edessä uudelleen – meillä on näitä tulvia, jotka edellyttävät tukea EU-budjetista. Tällä kertaa kohteena ovat Slovenia, Kroatia ja Tsekin tasavalta. Komissio on ehdottanut uuden rahan käyttämistä neuvoston puolelta. Se ei ole ensisijainen vaihtoehto. Neuvosto on olisi löydettävä ratkaisu, jonka mukaan varoja otettaisiin siirroista. Nyt odottelemme neuvoston päätöstä 23. toukokuuta mennessä ja meidän oli, pitäisi pystyä hyväksymään kantamme välittömästi sen jälkeen. Sama ongelma tulee eteemme muiden jo käsittelyssä olevien korjaavien talousarvioesitysten osalta. Tämä on teille tiedoksi. Tietenkin voimme käydä keskustelua esittelijän ehdotusten pohjalta myöhemmissä kokouksissa. Ja kun sitten tiedämme myös, mikä on neuvoston kanta. Raimer, haluatko antaa oman näkemyksesi tähän asiaan? Ole hyvä. Ja, vielen dank, äh, Herr Vorsitzender, ich... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei tarvitse oikeastaan lisätä, koska kohta viisi. Solidaisuusrahaston varojen käyttöönotto Slovenian, Kroatian ja Tsekin tasavallan osalta sisältää periaatteessa, siis ei sisällä periaatteessa ongelmia, joten voidaan hyväksyä komission ehdottomat summat, mutta on juuri se kasvava ongelma, että neuvosto 2011 budjetin osalta pitäytyy tiukkoihin kantoihin. Ja nyt keskustelun perusteella kolmikantaneuvotteluista, josta juuri kerroitte, niin parlamentin täytyy suuntautua siihen ensi viikkoa kohti, että mitä kantoja siellä omaksutaan. Nielaistaanko neuvoston kanta tavanomaisten perusteluiden myötä että ESF-kohtia ole pystytty toimeenpanemaan täysimääräisesti, jossa on tietysti, että miksi, niin siitä on erilaisia mielenkiintoisia tulkintoja, että miksi määrärahoja ei ole käytetty tarpeeksi, annetaanko tämä mennä läpi vai tuemmeko kovasti sitä, mitä esittelijäkin tässä on esittänyt, että esitetään komissiolle kysymys, että miksi korjaava lisää talousarvia kolmiksi. Sitä ei ole liitetty paremmin näihin ajankohtaisiin rahoituskysymyksiin. Näistä kysymyksistä täytyy tulevina viikkoina nyt sitten intensiivisesti keskustella, jos näistä molemmista mietinnöistä keskustellaan 24.5. se pitäisi olla 26. toukokuuta oli sitten määräaika tarkistuksille ja herkusäänestys. Siinä on sitten paralleliteettiä näiden molemman mietinnön osalta äänestyksen myötä täysistuntoon, mutta myös tämä lisäbudjetti kolme. Sitten tässä keskustelussa kannattaako näistä summista mennä keskustelemaan tässä yhteydessä, onko muita ratkaisuja? Tämä on kysymys ryhmille. Miten vahvasti halutaan mennä tähän vastakkainasetteluun keskusteluun ilman, että tämä varojen käyttöönotto sitten, tai ei varojen käyttöönotto, johtaa siihen, että nämä, otetaan panttivankiksi nämä kyseessä olevat maat. Tämä on se ongelma, jos, jota täytyy intensiivisesti myös ryhmien miettiä, että mikä kanta parlamenttina otetaan, niin että saadaan määrä enemmistö sitten myös. Enempää haluaisin sanoa. Mutta itsekin suhteen olen viitannut siihen, että näitä asioita täytyy nyt tulevina viikkoina tulee intensiivisesti miettiä ja jos miten komissioneuvosto sitten käyttäytyvät, niin miten sitten päästään tässä eteenpäin. Oui, je remercie Reimer, qui... Kiitän Raimeria. Hän ohimennen aivan oikein mainitsi myös esityslistan kohdan kuusi Meillähän on nyt käsiteltävänä myös korjaava lisätalousarvioesitys numero kolme. Sillähän ähm, päätetään edellisen vuoden tilit ja arvioidaan äh, varainhoitovuoden ylijäämiä. Ehdotetaan, että ylijäämät äh, palautettaisiin jäsenvaltioille. Tänä vuonna Kyseessä on 4 miljardia 120 miljoonaa, 2,5 miljardia on ollut keskimäärin 4 miljardia on hyvin suuri ylijäämä. Se selittyy vaihtokurssien eroista. Tämä pätee erityisesti maataloustuotteiden kauppaan Tämä oli noin 185 miljoonaa euroa sitten. Täällä on Euroopan komission langettamat sakkoot, yksi miljardi ja risat. Nämähän sakot muodostavat todellisia pysyviä omia varoja. Edelleen ylijäämää kahden miljardin 700 miljoonan osalta tulee näistä määrärahoista, joita ei ole käytetty tästä. Olemme pitkään keskustelleet viime vuoden lopulla, kun pohdimme komission ehdotusta, joka koski sitä, että muutettaisiin rahoituspuitteita ja rajoitettaisiin niiden rahoitusta. No en tähän palaa, palaa enää, siitä puhuttiin pitkään aikaisemmin, siitä puhuttiin vielä tänäänkin. Mutta näin siis jakaantuu tämä 4,5 miljardia ylijäämä. Aivan kuten Reimer Böge ehdotti, olisi tärkeää, että ensi kokouksessa me voisimme lyödä lukkoon periaatekannan. Teemme, luommeko tähän poliittisen linkin uusien tarpeiden, solidarisuusrahaston myötä syntyneiden uusien tarpeiden ja näiden merkittävien varojen välille. Periaatteessahan nämä varat pitäisi palauttaa jäsenvaltioille. Vuoden 2010 varanhoitajuuden jälkeen haluammeko olla tällaisen linkin vai emmekö halua, saamme nähdä mitä esittelijä Sidonia Jevska meille ehdottaa, mutta olisi varmasti hyvä, että ryhmät jo ryhtyisivät pohtimaan tätä asiaa ja keskustelemaan keskuudessaan. Neuvosto 11.14. 14 kesäkuuta käsittelee tätä johtojen menettelyyn ja kansallisten parlamenttien kuulemiseen ja niin edelleen. Saamme luultavasti aika tiukan aikataulun tästä lisätalousarvioesityksestä numero kolme äänestämiseen. Jos ei muita huomioita ole, kiitän tästä. Ja ehdotan, että menemme viimeiseen kohtaan esityslistallamme. Varapuheenjohtaja Kalfin on tullut saliin ja haluaisin jo kiittää häntä EIPtä käsittelevästä mietinnöstä. Hän on tullut kertomaan tänne epävirallisista kolmikantaneuvotteluista, jotka pidettiin käsittääkseni 3. toukokuuta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. In the last days we have... Viime päivinä meillä on ollut intensiivistä vuoropuhelua neuvoston kanssa kolmikantaneuvotteluiden muodossa. Meillä oli kolmas päivä ja kokous ja tänä iltapäivällä on toinen ja aikataulutettu on myös vielä yksi Strasbourgin viikolla ensi viikolla. Ajatus tässä tiiviissä aikataulussa on se, että päästään sopuun, jos mahdollista, toukokuun puoliväliin mennessä, koska tieto, joka saatiin parlamentin yksiköiltä, oli se, että tämä on se päivämäärä, että jos, missä ajassa täytyy saada sopu, jos, että saadaan sitten mukava aikataulu lopputekstin hyväksymiselle neuvostolle ja parlamentille molemmille ja sitten julkaista se virallisessa lehdessä ja ja sitten ettei yliinnokkuutta tule EIPssä luotua. Edistystä on ollut viime kerrasta, mutta useita kysymyksiä on vielä, joissa on eroja ja haluaisin kertoa valiokunnalle niistä. Kolmas toukokuuta oli kaksi tekstiä, joita neuvosto ehdotti enimmäismääriin liittyy tämä ensimmäinen. Kuten muistatte, parlamentin päätöksessä ehdotimme, että enimmäismäärää kohotetaan kaikille alueille, erityisesti Välimeren alueelle, sapusoinnissa poliittisten kehityskulkujen kanssa. Siellä neuvoston kanta on se, että he hyväksyisivät korotuksen miljardilla tietyille alueille, mutta ei taas toisille näille muille alueille. Tällä hetkellä he hylkäävät myös meidän ehdotuksemme käyttää takaisin äh, palautettuja rahoja, 140 miljoonaa, että ne käytettäisiin Välimeren alueelle. Eivätkä he myöskään halua ottaa mukaan tekstiin meidän perusteluja enimmäismäärien nostamiselle – tämä tukikelpoisuuslista uusissa maissa. Tämä liittyy siihen. Eli he sanovat, että olisimme puolesta vain, jos keskitytään Pohjois-Afrikkaan ja miljardi lisää enimmäismääriin, ja näitä ei oteta huomioon sitten seuraavissa rahoituspuitteissa ensi maanantaina, joten se pitäisi tehdä yhdellä kertaa. Tämä on neuvoston kanta. On myös mielenkiintoista, jota neuvosto ehdottaa ehdollisuus tälle Pohjois-Afrikan asialle, että raha pitäisi käyttää vain, jos poliittista edistystä tapahtuu, mikä poliittiselta kannalta kuulostaa kovin kivalta, mutta käytännön kannalta siitä tulee monia ongelmia. Pääasiassa, että kuka poliittisen edistyksen arvioi, mitä se tarkasti ottaen on, miten pankki tietää sitten, mitä ne voi tehdä, mikä on se raja, joiden puitteissa voidaan mennä ja niin edelleen. Sen vuoksi enimmäismäärä asia vielä auki, koska nämä lisärahat, jotka haluttiin muille äh, alueille äh, liittymistä edeltäville äh, ohjelmille erityisesti, koska siinä EIP pitäisi melkein lopettaa uudet operaatiot toimikauden loppuun mennessä, mutta myös tämä ehdollisuus. Se, mitä neuvosto ehdottaa, että komissio päättää tästä ehdollisuudesta – ja, ja sitten antaa vihreää valoa EIBlle, jos antaa. Me emme hyväksy tätä. Olemme sanoneet, että tässä tilanteessa voisimme hyväksyä mahdollisesti, että käytetään delegoituja säädöksiä, mikä tarkoittaa, että komissio saattaa päättää, mutta pitäisi informoida parlamentille ja neuvostolle, ja parlamentilla olisi sitten valtuudet keskeyttää tämä päätöksen toimeenpano. Eli tästä pitää keskustella. Toinen asia, liittyy myöskin ehdollisuuteen. On ehdotus, joka tulee meille, meillä tuloksena neuvottelusta tekstistä, jossa otettaisiin käyttöön eräänlainen ehdollisuus myös itäiselle kumppanuudelle ja siihen liittyville maille. Otettaisiin käyttöön periaate more for more, eli jos tekevät enemmän uudistuksia, sitä enemmän rahaa, määrärahoja on sitten EIBn kautta käytössä. Jälleen jos löydetään tapa saada aikaan asianmukainen mekanismi, jolla ehdollisuus voidaan ottaa käyttöön, voidaan sitä käyttää sekä etelässä että idässä. Tämä tarkoittaa suuria muutoksia siinä tavassa, jolla tätä rahoista annetaan tästä lähtien. Siis ehdollisuutta on siihen asti, kun päätös tehdään, niin selkeä on vihreä valo ja rahat virtaavat. Se näyttää houkuttelevalta poliittiselta näkökannalta ottaa käyttöön ehdollisuuden käsite, mutta siitä tulisi hyvä syy muutoksiin eri politiikkalohkoilla tulevaisuudessa. Se, missä määrin voidaan hyväksyä sopua sitten mekanismisella arvioidaan tätä ehdollisuutta ja sitten muuttaa rahojen käyttöä. Tämä on tämä pää, suurin asia, josta tällä hetkellä keskustellaan. Toinen liittyy delegoituihin säädöksiin. Tätä parlamentti vaatii kovasti, komissioneuvosto ovat kovasti vastaan. Mitä tarkoitamme delegoidulla säädöksellä tässä tapauksessa on käyttää delegoituja säädöksiä alueellisiin suuntaviivoihin. Komissio ja pankki, niiden pitäisi kehittää alueelliset suuntaviivat, määritellä mitä mandaatissa sanotaan, mutta heidän täytyy esitellä se neuvostolle ja parlamentille ja jos on hiljainen hyväksyntä, niin he menisivät eteenpäin. Jos ei, niin arvioitaisiin uudelleen he pelkäävät sitä, että annetaan lisäpoliittisia dokumentteja parlamentille. Tätä komissio ja neuvosto ja komissio ja pankki eivät halua tehdä. Se, mitä tässä yritetään tehdä, on löytää ratkaisu. Ja eilen puhuttiin, että katsotaan, että miten tässä päästään eteenpäin. Ehkäpä luoda hyvin yleiset ehdot eri liitteessä hyväksyä se yhteispäätösmenettelyssä. Ja he sanovat, että tämä nimenomaan liite, sitä voitaisiin mahdollisesti muuttaa delegoituilla säädöksillä, jotta voidaan jättää heille vapautta harkita konkreettisia ehtoja. Sitä parlamentti ei todellakaan siitä olisi kiinnostunut poliittisesta näkökannalta. Tämä on tämä toinen asia. Enimmäismäärät yhdessä ehdollisuuden kanssa ja toinen asia on se delegoidut säädökset, Kolmas asia on jotain sellaista, jota kovasti vaadimme. Se, että Valko-Venäjä ei olisi asterix kanssa, eli että se olisi tukikelpoinen tällä hetkellä, eikä alaviitettä Islannille, mikä tarkoittaa, että sitä ei otettaisi mukaan ongelmiin, tai ei otettaisi näitä UK- ja Hollanti-ongelmia näissä eläkerahastoissa. Koska se, mitä komissio ehdottaa, ja mitä neuvosto tällä hetkellä haluaisi tehdä on, että Islannista, Islanti otettaisiin mukaan tukikelpoisena maana vain, jos tämä ongelma ratkaistaan. On monia muita välineitä, tuomioistuin, jutut ja niin edelleen. Jos se otetaan tähän, niin se olisi liioiteltua parlamentin mielestä. Sitten on, on kovaa vastarintaa tästä Mediterranean Bankista. Neuvosto on kovasti sitä vastaan. Se on vielä neuvottelupöydällä. Ja muutama, en nyt sanoisi kovin tärkeää, no tietysti, mutta luonnostelueroja, jotka liittyvät siihen, että kehitetään paremmin kehitykseen, humanitaariset kriteerit mukaan, siitä pankki ei ole kovin iloinen niin edelleen. No, mutta sen liittäisin tähän luonnosteluproseduuriin. Tällä hetkellä neuvosto ei tue sitä, että olisi minkä tällainen mekanismi sitten työryhmältä tulee ehdotukseksi seurata näiden viisaiden miesten raporttia keskustellaan, että mitä äh, kehitysavussa tapahtuu tulevaisuudessa, miten EU pitäisi järjestää äh, monenkeskinen kahdenvälinen kehitysapu tulevaisuudessa. Se on poliittisesti arkaluontoinen asia. Neuvosto ei ole siihen innostunut. Asia on vielä auki. Sitä ei ole saatu käsiteltyä loppuun. Mutta minun täytyy antaa viestiä teille siitä, että neuvostossa ei ole innostusta. Hei. Jos he ovat kovasti vastaan, niin ehkä sitten täytyy ajatella vaihtoehtoja parlamentissa, mutta seurata tätä asiaa, koska se on hyvin tärkeää. Ja näiden viisaat miehet antoivat tässä Kamdisussin raportissa tärkeitä ehdotuksia, ja niitä täytyy harkita ainakin ennen seuraavan mandaatin hyväksymistä. Ensi vuonna parlamentti varmaankin alkaa 2013 jälkeistä mandaattia harkita. Se on ehkä se ajankohta sitten, kun on enemmän selkeyttä näistä asioista. Tässä ollaan tällä hetkellä ennusteemme suhteen, jos neuvosto aktiivisesti tekee työtä, niin asia saadaan päätökseen ensi viikolla, mutta minulla on epäilykseni, koska neuvostossa on omat proseduurinsa, nämä asiat, jotka joissa vielä on näkemyseroja. Mutta meidän puoleltamme teemme kaiken mahdollisen ja sitten katsotaan, että pitää päättää, että voidaanko jostakin vaatimuksesta luopua vai ei. Mutta sen tekstin osalta, joka on jo hyväksytty, parlamentti olisi varmaan tyytyväinen suuressa tekstistä, jos ei ole ihan sama, mitä ehdotimme, ainakin noudattaa parlamentin päätösten linjaa. Bien, merci mon cher collègue. Euh, Kiitoksia tästä, hyvä kollega, ja onnittelut tavasta, jolla viette eteenpäin neuvotteluja. Useissa asioissa on vielä aikamoisia erimielisyyksiä neuvostossa arkaluontoisista asioista. Erityisesti on äh, selvää, että poliittinen ehdo, poliittisten ehtojen asettaminen äh, lainoille ja EIMPn ulkopuolella myös tuen myöntämiselle kehitysyhteistyön piirissä tulee nyt uuteen valoon arabimaailman tapahtumien takia tähän mennessä poliittiset ehdot on, ovat olleet sopimuksissa olleet mukana, mutta ei niitä ole oikeastaan koskaan otettu huomioon. On aivan selvää, että nämä ovat hyvin vaikeasti täytäntöön pantavia lausekkeita, mutta emme voi niitä enää ohittaakaan. Kun katsotaan, mitä tuolla Välimeren toisella puolella on tapahtumassa, emme voi enää käsitellä samalla tavalla maita, jotka ovat todellisessa demokraattisessa siirtymävaiheessa ja maita, jotka pyrkivät lykkäämään ja viivyttelemään tässä asiassa. Liian usein on tähän mennessä myönnetty tukea, jonka kautta on vain vahvistettu valtaa pitäviä auktoritaattisia voimia. Joissakin tapauksissa tuki on jopa äh, kierrätetty sen hetkisille johtajille. Euroopan investointipankin lainat ovat eri asia kuin tuet. Ei niihin liity salmoja epäkohtia, mutta kuitenkin niihin sovellettava filosofia on samankaltainen, joten tämä on tietenkin hyvin tärkeä asia. Olemme aivan oikeassa, kun otamme tämän asian käsiteltäväksi muiden muassa. Jatkosta. Meillä jatkamme tätä käsittelyä ja vahvistamme tämän strategian, mutta olemme tyytyväisiä siitä, että tämä asia on hyvissä käsissä. Jos ei ole muita huomioita, niin kiitän teitä. Olemme käsitelleet esityslistan loppuun asti. Seuraava kokouksemme on 23.5. alkaen kello 15 jatkuu seuraavaan päivään. Päätän tähän kokouksemme, mutta pidättelisin vielä koordinaattoreita muutaman minuutin Päätän kokouksen. Jatkamme koordinaattoreiden kanssa kolmen minuutin päästä.